Guten Morgen, guten Morgen, good morning. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Lämpimästi tervetuloa valiokuntamme kokoukseen. Ja meillä on täällä paljon äänestyksiä edessä, mutta ensimmäiseksi pitäisi hyväksyä esityslista. Ennen esitys listalle siirtymistä haluaisin todeta Japanin tapahtumien johdosta, että tässä valiokunnassa, joka vastaa ympäristöstä ja terveydestä ja katastrofitilanteessa toiminnasta ja siviilien suojelusta, olemme olleet hyvin järkyttyneitä Japanin tapahtumista. Ne ovat koskettaneet meitä syvästi. Ensin maanjäristys, sitten tsunami, ja sitten myös tämä epäselvä tilanne Fukushiman ydinvoimalassa. Tämä osoittaa, että luonnonvoimat ovat vahvempia kuin ihmisen rakennelmat. Täällä valiokunnassa on monesti keskusteltu tästä aiheesta, kun olemme keskustelleet ilmastonmuutoksesta ja sen liikkeelle panemista voimista ja luonnon vastareaktioista, joita seuraa ihmisen toiminnasta ja sitten tapahtumia ei enää voida kontrolloida. Japanilaiset voivat luottaa siihen, että heillä on meidän täysi tukemme ja toivomme, että katastrofi, katastrofia hallitaan mahdollisimman hyvin ja että myös ulkomailta saapuu Japaniin mahdollisimman paljon auttajia, jotta maanjäristyksen haavat saadaan parannettua mahdollisimman pikaisesti. Tästä syystä meillä on myös muutos esityslistassa tänään. Puolilta päivin meillä on tulossa Günther Oettinger, komission jäsen, vieraaksi, ja hän kertoo, mitä EU:ssa tehdään ydinvoimien, ydinvoimaloiden turvallisuustarkastusten suhteen. Niitähän on 143 Oettingerillä on tiukka aikataulu, kuten voidaan ymmärtää, ja pyydänkin, että kello 15 tänään tulette mahdollisimman täsmällisesti paikalle, sillä myös Meksikon edustaja, joka on tulossa tänne, aikoo myös olla kolmelta Brysselissä. Siis kello 15.00 tapaamme tämän Meksikon edustajan ja sitten 15.45 täsmälleen Oettingen on tulossa ja hänellä on kolme varttia aikaa eli 16.30 täsmälleen hänen on poistuttava ja hän kertoo meille asiasta ja sitten on mahdollisuus muutamaan lyhyen kysymykseen ja vastaukseen. Heti Oettingerin jälkeen tulee sitten 23 kohta, eli elintarviketietojen antaminen kuluttajille esityslistalle, sillä sitä on puhuttava tänään. Siinä esittelijänä toimii Renate Sommer, mutta kaksi kohtaa siirtyy seuraavaan kokoukseen 11. ja 12. huhtikuuta. Francesca Balchanin kanssa on jo sovittu että 2012 vuoden talousarviota koskeva keskustelu siirtyy seuraavaan kokoukseen samoin hätänumeroa 112 käsittelevä asia. Huomenna sitten BKT ja muut indikaattorit kohta 25 esityslistalla käsiteltäisiin kohdan 26 jälkeen käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huolto. Nyt on puheenvuoro, pyyntö, kollega Pipa. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni koledzy. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvät kollegat, me tiedämme hyvin, että viime päivinä tilanne on muuttunut energiamarkkinoilla ja meidän, me tiedämme, että meidän täytyy käydy, käydä läpi omat energianlähteemme, varsinkin äh, atomivoima, ydinenergia. Niinpä mietin tässä, että pitäisikö meillä, meillä olla tietyt viitearvot, toinen ajatellen kaasua ja toinen hiiliä, hiiltä. Tämä, nämä viitearvot perustuisivat uuteen teknologiaan, jotta emme päätyisi tilanteeseen, jossa ei energiaa ole meillä on mahdollisuus äh, käydä läpi ja äh, saada nämä viitearvot, joten äh, ehdotan, että tuette toista kohtaa, joka on hyvin tärkeä meille ja koko Euroopalle. Ja, Frau Kollegin, Sie sprechen den Punkt 5 an. Kollega, tässä lienee nyt kyse kohdasta 5, eli vertailuanalyysiä koskeva äänestys. Kuulimme kyllä, mitä sanoitte. Äänestys Äänestyksessä siis toinen kohta, toinen äänestyskohta. Keine Vorlage oder auch keine Möglichkeit. Wir können... Selvä. Voimme myös äänestää ei tämän päätöslauseman osalta, se on täysin mahdollista. Mutta tässä siis esityslista muutokset. Sitten on kaksi puheenjohtajan ilmoitusta. Kollega Anna Rosbach on vaihtanut poliittista ryhmää ja kuuluu nyt EFD-ryhmään. Niin, siis toisinpäin, eli hän oli EFDssä ja muutti nyt sitten ECRn. Ja Nakudakis on samassa ryhmässä, joten sieltä on uusia ystäviä tarjolla. Ja sitten meillä on uusi koordinaattoreiden jäsen Rossi, joka edustaa EFDtä. Sitten meillä on workshoppeja tulossa päästökaupan toimivuudesta 22. maaliskuuta kello 9.30-12.15. Tervetuloa osallistumaan. Ja myös ITRE on kutsunut meidät workshopin jossa käsitellään uusiutuvaa energiatekniikkaa saman päivän iltapäivänä 22. maaliskuuta. Tässä kaikki ilmoitukset. Sitten kohtaan neljä. Sopimus Prespan puistoalueen suojelusta ja kestävästä kehityksestä. Kriton Arsenis oli esittelijänä ja hän haluaa käyttää lyhyen puheenvuoron. Ole hyvä. Thank you very much, very much, Mr. President. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ähm, meillä me, me halusimme mennä nopeasti äänestyksiin, joten tämä hyväksyttiin. Äh, ympäristöllä ei ole rajoja ja tässä me puhumme äh, kosteikosta, joka äh, kuuluu kolmalle, kolmelle valtiolle, Kreikalle, Albanialle – Fyromille. Tämä on hyvin tärkeä eh, Natura 2000-alue, mutta meillä pätee edelleenkin kuitenkin Ramse eh, yleissopimus, joten eh, pyytäisimme, että tälle sopimukselle annetaan nyt myöntymys. Kiitoksia. Ja sitten äänestetään puolesta. vastaan. Tyhjää. Ilmeisesti yksimielisesti hyväksytty, mutta sihteeristö tässä nyt huomauttaa, että pitäisi aina äänestää elektronisesti, joten varmennetaan vielä loppuäänestys elektronisesti. Äänestys on käynnissä. SD-ryhmästä on käytetty yksi ääni liikaa. Nyt se korjaantui se ongelma ja äänestys on päättynyt 57 ääntä, jotka kaikki ovat puolta ääniä, eli yksimielisesti hyväksytty. Onnittelut kollega Arsenikselle. Seuraavana kohta viisi. Työjärjestyksen 88 artiklan mukainen vastustaminen. Koko unionia koskevat siirtymäsäännöt ilmaisten päästökiintiöiden yhdenmukaisesta jakamisesta. Vertailuanalyysi. Ja tähän kuulimme jo kollega Hibnerin puheenvuoron. Ja nyt meillä on sitten kaksi päätöslauselmaesitystä, joista kummastakin äänestämme elektroniseksi. Pilara Juuso ja kumppanit ovat tehneet ensimmäisen ja äänestetään siitä ensiksi. Äänestys on käynnissä. S&T hat wieder einer zu viel. STllä jälleen yksi ääni liikaa. Jetzt ist gut. Dann Abstimmung. Nyt asia on kunnossa ja äänestys päättyy. 13 puolesta 43 vastaan 4 tyhjään, joten tämä esitys on hylätty. Sitten päätöslauselma esitys 2, Konrad Szymanskin tekemä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yhdeksän puolesta, 44 vastaan, kaksi tyhjää. Myöskin hylätty. Tähän vertailuanalyysiasiaan halusin vielä sanoa, että kollega Skila Katis ja minä olemme ottaneet yhteyttä komissioon Kreikan saarten liiman tuotannon johdosta – ja pohdimme sitä, voisiko tässä erikoistapauksessa vielä löytää hyvän ratkaisun. Sitten kuusi kohta, työjärjestyksen 88 mukainen vastustaminen DHA-vavoille tarkoitetussa maidoissa. Äänestetään saman tien elektronisesti tästä vastustamisesta. Äänestys on avattu. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. 30 puolesta 28 vastaan ei tyhjää, joten hyväksytty. Dann kommt Punkt 7, Entlastung. Sitten kohta seitsemän, vastuuvapaus. Niin ja vielä onnittelut tuohon edellisen kohdan esittäjälle. Sitten kohta seitsemän vastuuvapaus 2009 EUn yleinen talousarvio pääluokka 3 komissio. Eli kohta seitsemän esityslistalla. Tarkistuksia on useampia. Ulmerin tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi Lambsdorffilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme. Ja siihen on suullinen tarkistus. Ja siitä äänestetään kohta kohdalta. Ensimmäinen osa suullisella tarkistuksella puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja toinen osa raukeaa näin ollen. Sitten äänestetään koko lausunnosta elektronisesti, eikös niin? Eli äänestys alkaa. SDllä yksi liikaa. Selvä, hyvä. Nyt kaikki ovat ilmeisesti äänestäneet. Äänestys päättyy. 49 puolesta, 5 vastaan, yksi tyhjää. Onnittelut Jutta Haugille. Samalla myös kaikista muista äänestyksistä, sikäli kuin ne hänelle, hänen kannaltaan sujuvat suotuisasti. Eli tällainen rationaalinen kiitospuheenvuoro oli siinä. Sitten numero kahdeksan, kohta kahdeksan vastuuvapas 2009 Euroopan ympäristökeskus. Tarkistus yksi on vedetty pois. Tarkistus kaksi. Lambsdorff sanoi puheenjohtajan puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten loppuäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 51 puolesta ei vasta ääniä kuusi tyhjää. Joten Euroopan ympäristökeskus saa vankan luottamuksemme osakseen. So, die nächste Abstimmung ist über ECDC, European Center. Seuraavana sitten äänestetään Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisesta keskuksesta Ulmerin tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Numero kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä raukeaa. Ja, also dann, wir müssen abstimmen. Also Amendment 4. Eli meidän on nyt äänestettävä ensimmäinen osa neljä tarkistuksesta Puol- vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi on vedetty pois. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys elektronisesti. Äänestys alkaa. hohe Zustimmung für die ECDC. Ja ECDC sai vastuvapauden. Sitten EFSA seuraavana kohta kohdalta äänestys tarkistuksesta kaksi. Ensimmäinen osa Hassin tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus yksi raukeaa, sitten tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Nelonen on vedetty pois, viisi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ja kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys elintarviketurvallisuusviranomaisesta koneellisesti. Äänestys päättyy. 45 puolesta, 6 vastaan, 6 tyhjää. Onnittelut jälleen valmistelijalle. Sitten on Euroopan lääkevirasto, EMA. kohta kohdalta äänestys kohdasta kaksi. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohdassa kolme, niin ikään kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan ja hyväksytty. Tarkistus 1 on vedetty pois, sitten tarkistus 2 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Halutaan tarkistaa. Eli tarkistus 2 koneellisesti. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Toden totta 27 puolesta 29 vastaan. Muutama käsi nousi aivan viime hetkellä. Sitten tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys on käynnissä. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. 43 puolesta, 4 vastaan, 7 tyhjää. Joten onnittelut jälleen. Sitten tullaan tähän Euroopan ympäristökeskukseen. Tarkistus 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, kaksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme on vedetty pois, neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty, viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Super. We are now there. Ja, äh, Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. 49 puolesta ei vasta ääniä, 7 tyhjää. Ja Haukille vielä kokonaisonnittelut valiokunnan hyväksi tehtystä työstä. Sitten olemmekin edenneet jo kohtaan 13 esityslistalla. Komission vihreä kirja metsien suojelusta ja metsätiedosta EU:ssa. Varautuminen ilmaston muutokseen. Tähän on aivan ihastuttava äänestyslista. Se ei voisi olla kirjavamman näköinen. Riton Arsenis haluaa käyttää puheenvuoron. Ole hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin äh, kiittää esittelijöitä ja sihteeristöä ja kaikkia neuvonantajia kaikista puolueryhmistä tästä merkittävästä työmäärästä, joka on tehty, jotta eh, päästiin 48 kompromissiin. Jotkut niistä ovat konsolidoituja tarkistuksia, mutta joka tapauksessa eh, tämä eh, on merkittävä määrä. Ollaan saatu aikaan sopimus keskenämme ja haluaisin kiittää kaikkia oikein hyvästä työstä. Ja, vielen Dank. Eine ganze Reihe von... Kiitoksia. Tässä oli koko joukko kompromissiehdotuksia. Ja nyt tämä saattaa helpottaa tätä työtä, jos kaikkia tarkistuksia ei tarvitse käydä läpi. Nyt ryhdymme äänestämään. Kompromissitarkistus yksi. Kuka on puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromiss numero 2.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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 joitakin konsolidoituja on seassa. Ei minulle ole väliä, jos äänestämme niistä kaikista yhtenä pakettina, mutta jokaisessa niistä melkein on sellaisia tarkistuksia, jotka menevät kompromissiin. Vaikuttaa siltä, että tämä on paljon työtä, mutta alun perin meillä oli 370 tarkistusta, joten nyt me kyllä säästämme paljon aikaa. Uh, Tässä nyt on monin verroin osoitettu, että olet hyvä kompromissi, Jos kukaan ei vahvista, niin äänestetään lopuista sitten köntössä. 17 ja 18. Niin kompromissista 31 48 asti. Kuka puoltaa? Kuka on vastaan? Tyhjää. huomattavalla enemmistöllä hyväksytty. No niin, ja sitten katsotaan, mitä tässä vielä on muuta. Tarkistus 99 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 101. 101 puolesta. Ai, 100 pitäisi tarkistaa, jos haluatte. Tarkistetaan 100. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Aika selkeä tulos. Hyväksytty. 101 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 102 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 103 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten sivun alalaidassa 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten keskellä 117 puolesta vastaan. En pysty tunnistamaan käsiä. Täytyy äänestää koneellisesti, tai uudestaan 117 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 121 ja 118 on tässä välissä vielä. 118 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 121 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Se oli ihan selvä. Oli selvä. Ja sitten 122 ja 124, 128, 129 ovat identtisiä. Kuka äänestää näiden puolesta? Vastaan. Tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten jatketaan 125 piipää puolesta vastaan tyhjää. Liberaalit eivät enää nosta käsiä. Minä en tiedä, mitä mieltä olette, teidän pitäisi nostaa käsi. En tiedä, miten sen tulkitaan. 125 puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää hyväksytty, mutta tarkistetaan. Ja. Äänestys päättyy. Hylätty. Kannatti siis tarkistaa. 123. Schnellhaat puolesta. Puolesta äänet siis Schnellhaatin puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hylätty, kyllä. 127 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 126 on kieltä koskeva. Sitten 130 puolesta. Pietikäinen puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. 131 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivulta 11. 158 eh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 159 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 166 on vedetty pois. Ja sitten seuraava sivu. 162 puolesta, äh, 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173. Elena Oana Antonesku puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Itre 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. saattaa 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sivu 15, ITRE 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 205 Krista Horst Snellhaat. Siinä on lisäys. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. beendet. Äänestys päättyy. No, huono tuuri. Hylätty. Siis 207 on vedetty pois. Sitten 206 lisäyksellä puolesta. 206 siis puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 211 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaanpa sekin vielä kertaalleen. 212 äänestys alkaa. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mutta kuudella hengellä ei ole korttia. Sitä varten nämä tulokset ovat eriävät, mutta hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220. Yksi pyydetty pois, 223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 227 sarvu puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 229 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 229 tarkistus. Äh, beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 230 puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 252 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 254 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 258 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 261 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 262 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 266 puolesta vastaan tarkistetaan 266. 266. Äänestys alkaa. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten mennään eteenpäin sivulle 25, itre 10. Vastaan tyhjää hyväksytty. 289 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 294 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 296 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten Tarkistetaan 296. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten johdantosaan kappaleet. Tarkistus kolme pidetty pois. 12. Kaston Franco puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 vedetty pois, 29 vedetty pois. Sivulla 29 jatketaan kohdasta 36, jossa pyydetään erillistä äänestystä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jaha, pian ollaan lopussa. 66. Sivulla 32, 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 ja 74 identtiset puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta anteeksi, 75 sanoi puheenjohtaja. 75 Theodoros Skylakakis. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Identtiset 78, 79, 80, 82 puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. ja sitten tarkistetaan. Check 78 Siis 78, 82 tarkistus. Äänestys päättyy, uskoakseni. Kyllä päättyy, hylätty. Krista. Ei riittänyt siis. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 ja 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 Eli 89-90 tarkistusäänestys. Äänestys alkaa. Aha, aina mehr. Abstimmung. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksänkymmentä kolme ja 92 raukeavat 94 puolesta äänet. Vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lopullinen äänestys. Äänestys alkaa. Abstimmung ist Äänestys päättyy. 53 puolesta, 6 vastaan, ei tyhjää ääniä onnittelut Kriiton Arseniksille ja kaikille, jotka ovat myötävaikuttaneet tähän tästä vihreästä kirjasta. Sen jälkeen tulee valkoinen kirja ja sitten tulee mahdollisesti lakiesitys niin, että tulemme käsittelemään metsiä pitkään, mutta kiitämme tästä työstä ja tästä parlamentin asiakirjasta, joka oikeastaan kattaa ainakin yksi kolmasosan Euroopan unionin maapinta-alasta. sind wir bei dem Punkt 14 der Tagesordnung. Sitten siirrytään kohtaan 14. Esityslistalla direktiivin 2025-EU e muuttaminen markkinoille joustojärjestelmän mukaisesti saatettavia traktoreita koskevien säännösten osalta. siis ensin todellakin traktorit. Minulla tässä lukee moottorit. Esittelijänä Salvatore Tatarella, traktorit ja moottorit, sanoo puheenjohtaja. Aloitetaanpa siis kohta 14. Tarkistukset 20 ja 21 ne ovat identtisiä, niin se halutaan hylätä koko tämä juttu puolesta vastaan tyhjää. Ehdotus on hylätty. Sitten 22 ja 4 on vedetty pois. Seuraavana 34 tarkistus esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten on konsolidoitu tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 38 tätä relali puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 39 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seitsemän on vedetty pois, 40 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan on vedetty pois, 41 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän vedetty pois, 42 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 10 vedetty pois. 43 seuraavana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 vedetty pois. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 12 on vedetty pois. Sitten liite 1 konsolidoitu tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 vedetty pois. 50 aikout puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 on vedetty pois. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 vedetty pois. Tran 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 ja 18 on vedetty pois. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja 19 on vedetty pois. Sitten johdantoosa. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peter Liisi on pyytänyt, että 25 äänestetään erikseen, eli puolesta 25 vastaan. Tarkistetaan tarkistus 25. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25. Yksi on vedetty pois. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten on konsolidoitu tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan en pystynyt sanomaan. 29 vielä uudestaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 33 on vedetty pois ja sitten ään, tulee loppuäänestyksen aika. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tässä oli siis kyseessä mietintöluonnos 47 puolesta 7 vastaan, 5 tyhjää hyväksytty. Sitten päätöslauselma, luonnos, lainsäädäntö, päätöslauselma, kahvista ja testä. Huolimatta äänestämme, äänestys on avattu. fehlen 14. Sie müssen drücken. Ääniä puuttuu vielä, muistakaapa painaa nappulaa. Kaikki eivät ole vielä saaneet äänestettyä. Haluan nähdä, että kaikki ovat äänestäneet. No, nyt se onnistui 45 ääntä puolesta, 5 vastaan, 6 tyhjää. Onnittelut esittelijä Salvatore Tatarellalle. Tämä aihe oli hyvin monimutkainen ja hankala. Ja onnistuimme saamaan siitä kuitenkin päätöksen aikaan. Sitten jatketaan eteenpäin traktoreista. Siirrytään moottoreihin. Kohta 15 esityslistalla esittelijänä on toiminut Sirpa Pietikäinen. Äänestetään siis tästä asiasta tarkistus 17 ja 18 ehdottavat, että komission ehdotus hylätään puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 on vedetty pois. Sitten artiklojen tekstit. Tarkistus seitsemän on vedetty pois. Identtisiä ovat 50 ja 51 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Samoin 52 ja 53 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 55, 56. Yleensä hyväksyn kyllä tarkistuspyynnöt, vaikka se ei olisikaan tarpeen mielestäni, mutta tarkistetaan 54 koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 55 ja 6 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 57 ja 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten konsolidoitu tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 ja 68 identtiset puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä 66 ja 68 koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten identtiset tarkistukset 72, 73 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja 74 oli myös identtinen näiden muiden kanssa. Sitten 75 ja 11 puolesta. Niin, nämähän raukeavat, koska tuo edellinen hyväksyttiin. Aivan oikein. Ja samoin 76 raukeaa. Sitten Tran 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 88 on Rossi puolesta vastaan. Ja hyppäsin tuossa yhden yli, eli konsolidoitu tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 14 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Äh, anteeksi, 98 puolesta vastaan ja hylätty. 15, 99, 100 ja 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sivu 8 sat, ja 7, 111, 112 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten johdanto-osa, tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 kaden pahilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan pois. 25. Äänestys päättyy. Selvästi hylätty. Konsolitoitu tarkistus 2 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 31 Kalananilta puolesta vastaan tyhjä hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ja 5 putoaa pois. Sitten 38 ja 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 on vedetty pois. Sitten 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten loppuäänestykset. Äänestetään mietintöluonnoksesta. Äänestys alkaa. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. 48 puolesta 7 vastaan kaksi tyhjää. Sitten äänestetään lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy 51 puolesta, 5 vastaan, 2 tyhjää. Onnittelut Pietikäiselle ja kaikille varjoesittelijöille ja muille, jotka ovat näihin kompromisseihin osallistuneet näissä hankalissa asioissa. Sirpa, ole hyvä. Yes, this was a... Niin, tämä oli melko tekninen harjoitus, joten haluaisin tässä vaiheessa kiittää kaikkia kollegoja omassa ryhmässäni erityisesti varjoesittelijöitä ja muita kollegoita, jotka vaikuttivat tähän hyvään tulokseen. Äh. Kiitoksia. Se oli aikamoinen homma. Hyvin yksityiskohtaisia asioita piti selvittää ja päästä selville siitä, mistä todella on kyse ja sitten hakea yhtenäistä linjaa. Sitten seuraavat äänestyskohta. Se, 16. Innovaatiounioni. Euroopan mukauttaminen kriisin jälkeiseen maailmaan. Valmistelijana on ollut Joao Ferreira. Aloitetaan äänestys. Tarkistus yksi Arsenis puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi on vedetty pois. Kolme Eichhout puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme äänestettiin jo sitten neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Mitäs EPP tässä äänesti tässä viisi kohdassa. Otetaanpa uusiksi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta anteeksi, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 12 putoaa pois. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14. Ja tarkistetaan sitten 11. Edite Strela vaatii tarkistusta, joten tehdäänpä niin. Äänestys on käynnissä siis. Äänestys päättyy. Hylätty, toden totta. Sitten 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 16 on vedetty pois. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta. 19 halutaan tarkistaa. Äänestys on käynnissä kohdasta tarkistuksessa 19. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 on vedetty pois, 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta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 tyhjää, hyväksytty. 31, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Joel. Puheenjohtaja, haluaisin ehdottaa, että ei äänestettäisi kohta kohdalta, vaan äänestettäisiin tästä tarkistuksesta yhdessä osassa ja ehdottaisin, että Äänestetään tätä tarkistusta vastaan. Puolesta. Tarkistus 31. Vastaan. Tyhjää. Tämä on tarkistettava kyllä. Äänestys on käynnissä. Okei. Okay. natürlich Gut Football Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 32 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan ja hyväksytty. 34 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys on käynnissä. Kiitos. You have the next one as well? Mm. Next one. Abstimmung. Äänestys päättyy. 47 puolesta, 0 vastaan, 8 tyhjää. Onnittelut Joao Ferreiralle. Innovaatiounionista. Sehän olisi meistä oikein hyvä asia, jos meillä olisi innovaatiounioni. Ja sitten tämän aamun viimeinen äänestys kohdasta 17. Yhdennetyn meripolitiikan edelleen kehittämistä koskeva tukiohjelma. Lausunnon valmistelijan Korin Lepage. Wir beginnen mit Änderungsantrag. Aloitetaan tarkistuksesta kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 ja 23 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 lisäyksellä Tremopolus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tarkistetaan. 28. Radville morkun naitemikulleen niene. tulos jo siellä. No niin, tulos on siis 30 vastaan, 26 puolesta hylätty. Sitten 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää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 hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 lisäyksellä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten identtiset 4445 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 vedetty pois. 48, 49, 50 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli tämähän oli ihan ilmainen jumppatunti tänä aamuna. Ja sitten on vielä tämä loppuäänestys viimeistä kertaa. Äänestys alkaa. Eh, dazu. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. 53 puolesta, ei yk, yhtään vastaan, yksi tyhjä. Suurella yksimielisyydellä yhdennetty meripolitiikan lausunto huom- hyväksytty. Onnittelut Korinle Basille ja kaikille varjoesittelijöille. Kiitän myöskin sihteeristöä kaikkien näiden äänestysten erinomaisesta valmistelusta. Eli monet kiitokset, oli oikein hyvin valmisteltu siis. Ja nyt meillä on kuitenkin vielä hyväksyttävää. Ja, no, also Wir sind bei... No niin. Vuorossa on kohta 18, jossa suullisesti vastattavaan kysymykseen täytyy vielä saada hyväksyntä täysin istunta varten. Ja sitten kysyn, että kuka puoltaa tätä suullista kysymystä täysistunnossa, kuka vastustaa, kuka äänestää tyhjää, on siis hyväksytty. Joten täysistunnossa asia käsitellään näin kuin on ehdotettu. Ja sitten me olemme jo kohdassa 19. Ja, Linda sorry colleagues, we just adopt... Anteeksi kollegat, me hyväksyimme juuri tämän suullisen kysymyksen bitumipitoisesta hiekasta. Ja eh, jos haluatte lisätietoa tästä asiasta on 5G5 kello 12.35 eh, tiedotustilaisuus ja eh, ja meillä on myös ähm, esittely tästä 14.15 äh, äh, ja myös sähköpostitse saa tietoa. Tervetuloa tiedotustilaisuuteen. No niin, siis kontralobbausta tilaisuutta varten lounastauolla parlamentissa, parlamentin edessä. Ja sitten on vuorossa kohta 19. Bas Eichhut analyysi vaihtoehdoista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yli 20 prosentin tavoitteena hiilivuodon riskin arviointi. Me olemme jo keskustelleet työasiakirjasta ja nyt me keskustelemme mietintöluonnoksesta ja esittelijä tulee kertomaan meille vielä, että mitä hyvää siinä on. Eli Bas Eichhoutilla on puheenvuoro, ole hyvä. Okei, okay, thank you. Oikein hyvä, kiitoksia. Näiden äänestysten jälkeen me voimme kuunnella tästä mietinnöstä asiaa ja katsotaan millainen keskustelu siitä syntyy. On aivan selvää, että tässä mietinnössä minä olen pyytänyt komissiolta ehdotusta, jotta vähennetään 20 prosentilla päästöjä 2020 mennessä mahdollisimman nopeasti esitys tämän vuoden loppuun mennessä. Ja voitaisiin sanoa, että 40 prosenttia olisi järkevämpää, kun katsotaan näitä tieteellisiä tuloksia. Ja jos tarkistukset menevät siihen suuntaan, suhtaudun myönteisesti, mutta tässä kyllä pyydetään 30 prosentin vähennystä. Ensinnäkin täällä on pari pääsyytä Eh, että pyydetään 30 prosenttiin siirtymistä. Ensinnäkin ilmastokriisin kiireellisyys, jos katsotaan tiedettä, sanotaan, että 2015 mennessä eh, nämä päästöt nousevat ja Euroopan pitäisi eh, vaikuttaa ja 20 prosenttia ei riitä siihen, että 2015 saataisiin näitä leikattuja Tämä siis ilmastoja argumenteista. Ja tämä asia on tullut viime vuosina aina vain tärkeämmäksi ja viime kuukausinakin on omissa intresseissämmekin nostaa näitä tavoitteita. Jos katsotaan esimerkiksi öljyn tuontilaskua, se nousi viime vuonna 17 miljardia ja jos lisätään 20-30 prosenttia päästövähennyksiä, ja silloin voitaisiin vähentää 40 miljardilla öljyn tuontia. Ja tämä oletus on sitten, että 88 dollaria on öljyn hinta. Ja jos hinta nousee, niin silloin voitot vain kasvavat. Ja työllisyysargumentit vielä Viime eh, kuussa eh, tehtiin jälleen eh, selvitys Saksan edustussa, edustustossa ja jos lisätään ilmastovaatimuksia, saadaan lisää työpaikkoja 6 miljoonaa. Ja viime toukokuussa annettiin vielä komissiosta oma tiedonanto minä tiedän, että muitakin tutkimuksia on. Esimerkiksi viime viikolla eh, tuli esiin, että eh, työpaikkahyödyt ovat eh, pienemmät, mutta jos katsotaan energiahintoja ja muita näkökohtia, otetaan huomioon myös ilmaiset päästöosuudet, niin minun mielestäni tämä Potsdamin ilmastovaikutusselvitys on luotettavampi ja se puhuu kuudesta miljoonasta lisätyöpaikasta. Ja vielä lisäargumentti ajatellen äh, terveyttä. Lisäselvityksiä on tiedonannon jälkeen tehty ja komissio laski, että äh, kuolleisuus vähenee, äh, mutta lisäselvitykset osoittaneet, että vähennetään ähm, hengitystiesairauksien määrää ja 36 miljardia euroa vuodessa olisi eh, terveysvaikutusten eh, rallinen vaikutus. Ja kun lasketaan myös tämä öljyn, eh, öljyn käytön vähentäminen, niin on aivan selvää, että taloudellisia syitä on ilmastosyiden rinnalla nostaa tavoitetta. Minä kirjoitin kuulemisen jälkeen tämän mietintöni, mutta sen jälkeen komissio on julkaissut alhaisen hiilipäästön tavoitteet. Ja nyt sanotaan, että kun katsotaan kahden asteen tavoitetta, niin silloin 2020 ja 20 prosenttia ei riitä. Ja varsinkin kun nyt katsotaan, miten paljon toimia on myöhässä. Ja jos oletus on, että 2050 mennessä saavutetaan 80 prosentin vähennys, eh, jos kaikki vaikuttavat ilmastonmuutokseen, niin sitten täytyy miettiä, että paljonko tätä voidaan siirtää, joten eh, ei ole kovinkaan selvää, minkä tähden äh, komissio ehdottaa 80 prosenttia. Joka tapauksessa 20 prosenttia 2020 ei ole riittävä, vaikka äh, tämä niin sanottu delayed action äh, polku otetaankin käyttöön. Komission tiekartassa vedotaan, että tässä 25 prosenttia olisi kotimainen tai Euroopan saavutus, mutta jos mennään 25 prosenttia kotimaan tasolla ja lisätään tämä 5 prosenttia vielä siellä, silloin mennään 30 prosenttiin. Ja ne, jotka haluavat maatasolla mennä 30 prosenttiin, niin minä kyllä tuen sitä. Ja sitten hiilivuodot, sekin on olennainen tekijä. Ja minä työasiakirjassani eh, olen tarkastellut tieteellisiä selvityksiä, riippumattomia selvityksiä, ja näissä osoitetaan aivan selvästi, että eh, tässä vaiheessa hiilivuotovaikutus on rajallinen, se pitää pitää mielessä. Jos me lisäämme tavoitetta, hiilivuodon pitäisi olla yksi aiheita, joihin puututaan tässä mietinnössä. Ja siitä syystä on erittäin tärkeää, että me otamme huomioon korvamerkinnät ajatellen sitä, että investoimme teknologiaan, joka auttaa saavuttamaan kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet ja siitä syystä minä asetan näitä korvamerkintöjä tuloille, mutta jos pitäydymme 20 prosentissa, niin silloin ETS-tulot ovat hyvin marginaalisia EUn tasolla. Eli jos asetetaan kunnianhimoisempi tavoite, silloin saamme tuloja lisää myös EUlle ja teknologia saa enemmän hyötyjä ja tuloksia. Tässä siis pääkohdat mietinnöstä. Meillä on, oli kuuleminen 28. helmikuuta. Me teemme tätä yhteistyössä ITRE-valiokunnan kanssa – Heillä on yksi omainen toimivalta tietyissä asioissa. Siitä syystä minä kiinnitän vähemmän huomiota energiatehokkuuteen ja innovaatioon. Nämä tulevat esiin ITRE-mietinnössä, mutta kaikki tietenkin voivat esittää tarkistuksia myös näistä asioista, jotta se otetaan mukaan myös Envi-mietintöön. Mutta ITRE siis tekee tämän asian parissa työtä. Ja huomenna heillä on kuuleminen tästä. E, minä osallistun siihen myös ja pyytäisin, että mm, myös tämän valiokunnan jäsenet tarkastelevat tätä kuulemista. Kiitoksia. E, odotan kovasti huomioita jäseniltä. Katsotaan, saammeko mietinnön, joka on vahva, e, mutta me toivomme, että saamme parlamentin kansan, kannan valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä mennessä, jotta saamme vastauksen parlamentille ja minä sanoisin kyllä, että kyllä sellainen saadaan. Ja, dank, eh, Monet kiitokset, Basaikot, siitä, että esitit, esittelitte tämän mietinnön. Me teemme yhteistyötä teollisuusvaliokunnan kanssa ja Romana Joran Siseli on siellä esittelijä. Hän ei ole nyt täällä paikalla, joten en voi antaa hänelle puheenvuoroa, mutta nyt on meidän valiokuntamme varjoesittelijöiden vuoro. Salvatore Tatarella on pyytänyt puheenvuoroa. Kuka puhuu EPPn puolesta? Aha. Richard Silver, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kollega Eichhout on tehnyt oikein mielenkiintoisen mietinnön. Sisällöllisessä mielessä on kuitenkin joitakin erimielisyyksiä. Me kyllä kannatamme ilman muuta tätä ilmastonmuutoksen torjuntaa, mutta komission nimeämiä lukuja voi vähän epäillä. Olemme valmiita jopa 30 prosentin vähennyksiin kyllä, jos siitä saadaan kansainvälinen sopu aikaiseksi. Yhdysvallit ja Kiinahan eivät ole valmiita toistaiseksi olleet sitoutumaan tällaisiin päästöihin, vaikkakin niissä maissa on paljon päästöjen vähennysponnistuksia. Euroopalle suuri kysymys on se, miten me saamme suurteollisuudestamme ja valtioistamme ilmastotehokkaampia ilman, että siihen syydetään hirvittävät määrät rahaa. Komission vaatimukset ja tiedot eivät kaikilta osin vastaa todellisuutta, vaan 60-70 prosenttia on sellainen määrä, mitä ei voida yksipuolisesti saavuttaa, vaan meille 30 prosenttia on se yläraja suurin piirtein. Mielestämme tämä lineaarisuuskysymys ei myöskään pidä paikkaansa, vaan näemme, että jatkossa, jos vähennyksiä lisätään jatkuvasti, niin se myöskin niiden toteuttaminen halpenee samaan, samaan aikaan. Hiilivuotoa ei saada mielestämme hallintaan näillä toimilla, sillä Euroopan ulkopuolella sijoitetaan ilmaston kannalta haitalliseen toimintaan niin kauan kuin siellä ei ole pakko toimia samoin kuin täällä. Jos saamme hiilivuoto-ongelman haltuun, niin sitten voimme miettiä myös tiukempia toimia jatkossa, mutta tärkeysjärjestyksen pitää olla tämä. Jos haluamme parempaa energiatehokkuutta, niin sitten meidän täytyy Itren kanssa keskustella siitä, miten kotitalouksien taakka tässä voidaan ottaa huomioon. Kiitoksia. Danke Richard Kiitoksia Richard Seber ja sitten ole hyvä. All, um, like to thank the... Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta mietinnöstä. Olen samaa mieltä lähes kaikista kohdista, joten rajoitan kommenttini eh, siihen, mitä Seba sanoi, ja esitän muutaman ehdotuksen lisäykseksi mietintöön aivan ensiksi. Tämä argumentti, että meidän pitäisi mennä 30 eh, prosenttiin, jos muut eh, ponnistelevat samoin. Se tarkoittaa sitä, että me emme mene 30 ja se tarkoittaa eitä, e, koska sellaista ei tapahdu. Jos me katsomme nyt kansainvälisiä neuvotteluja tässä vaiheessa, e, on tietenkin hyvä mahdollisuus edistykseen, mutta yksi päätoimijoista, Yhdysvallat, e, on tilanteessa, jossa, josta he eivät äh, siirry, eivätkä varmaankaan äh, niin paljon kuin mitä me siirtyisimme. Presidentti Obama ovat, on esittänyt äh, tästä asiasta lakiehdotuksen ennen viime vaaleja, ja se tarkoittaa, että tämä ei mene kongressin, kongressilla läpi. Ja tässä vähennettäisiin 16 eh, tai 17 eh, prosenttia päästöjä verrattuna 2005 vuoteen. Eh, ja me vertaamme 90-lukuun, mutta hän ei saanut ehdotuksiaan läpi ja sitä ei saatu hyväksyttyä ennen edellisiä vaaleja, joten ei mitään mahdollisuutta, että he pääsevät päästötavoitteissaan edes lähelle meitä valtio- ja kaupunkitasolla asioita tapahtuu, myös suuryritykset toimivat, mutta jos odotamme poliittista päätöstä liittovaltiotasolla, se tarkoittaa, että sanotaan ei. Jos jotkut ovat eri mieltä, niin näin on, mutta jos näin sanotaan, niin kyllä sitten nähdään, että sellaista ei tule tapahtumaan. Mutta sitten itse mietintöön mitä voisimme siihen lisätä. Mielestäni kaikista tärkein argumentti tässä on se, että vaikka emme sopisikaan eh, keskenämme, eh, saisi sopimusta keskenämme siitä, mitä ratkaisuja on ajatellen, eh, kun halutaan säästää planeetta ilmastonmuutokselta. Meidän pitää joka tapauksessa saada aikaan mahdollisimman kilpailukykyinen eurooppalainen talous. Ja kun katsotaan näitä kaikkia näkökohtia, joita mainittiin, on hyvin vaikeata kenenkään väittää vastaan sitä, että maailman maat, jotka ovat energiatehokkaimpia, niistä tulee kilpailukykyisempiä tulevaisuudessa. On vaikea sanoa tarkalleen, mikä eh, teknologia on eh, energiatehokkain ja mitkä uusiutuvat energianlähteet ovat eh, kaikista tehokkaimpia, mutta on aivan varmaa, että me tiedämme sen, että fossiiliset polttoaineet ja niiden kysyntä, se ei ole mitenkään kilpailukykyistä – meidän pitää löytää poliittiset puitteet. Äh, siinä on poliittisia myönteisiä ja kielteisiä välineitä. Jotkut ehdotukset ovat erittäin hyviä ja ehkä pitäisi miettiä myös, että puhutaan vähinnä, vähimmäishinnoista äh, hiilidioksidipäästöille. Tässä voidaan saada aikaan aloit- kannustimia mutta äh, tällä tavoin halutaan myös antaa teollisuudelle tiettyä varmuutta – olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy katsoa, mitä muut valiokunnat tekevät, varsinkin ITRE-valiokunta, mutta energiatehokkuuskysymys on niin merkittävästi yhteydessä tähän kaikkeen. Meidän täytyy sanoa tässä valiokunnassa, että pitäisi käyttää enemmän tilaa oikeastaan mietinnössä siihen, että tästä asiasta puhutaan. Ja minä aion esittää tarkistukseni. Kiitoksia kovasti. Yeah. Uh, thank you. Kiitoksia. Chris Davis seuraavaksi. Thanks Chairman, thanks Bass. The... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Bass. Alkuperäinen suunnitelmahan oli se, että nostaisimme tavoitteen 30, jos saadaan kansainvälinen sopu. Kun tästä sovittiin, niin EUlla taisi olla sellainen oletus, että teemme tässä nyt tällaisen esitämme tällaisen eleen, toteamme, että meillä on historiallisia velvollisuuksia ja meidän on osoitettava johtajuutta. Tilanne lienee kuitenkin muuttunut ja nyt käytetään enemmän taloudellisia argumentteja. Meidän on investoitava voimakkaasti matala, vähän hiilidioksidiseen tekniikkaan. Nyt on kuitenkin sellainen vaara, että olemme kiinnittymässä sellaiseen tekniikkaan, joka aiheuttaa suuria hiilidioksipäästöjä. Tässä on kyse taloudellista hengissä pysymisestä. Eli nyt ratkaistaan se, olemmeko me suuria pelaajia taloudellisessa mielessä maailmassa vai olemmeko pikkutekijöitä. Meidän on siirtävä eri raiteille tässä asiassa. Monet tämän parlamentinkaan jäsenet eivät ymmärrä tätä, eikä myöskään neuvosto sitä ymmärrä. Olen mielissäni siitä, että Chris Yu, joka on oman maani ympäristöasioista vastaava valtiosihteeri, vaikuttaa olevan yksi niistä, jotka kaikista kiihkeimmin haluavat nostaa tätä tavoitetta yli 30 prosentin neuvostossa. Ja sinä aikana, kun Chris oli täällä parlamentissa jäsenenä, niin hän ei käynyt kertaakaan täällä meidän valiokunnassamme, mutta hienoa, että hän on nyt herännyt tähän asiaan. Komissio julkisti tiekarttansa kohti vähähiilistä yhteiskuntaa ja on käynyt selväksi, että tiekartan vaatimus tarkoittaa sitä, että nostamme tavoitteemme vähintään 25 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Kuitenkin komission jäsen ei saa, tästä asiasta vastaava komission jäsen ei saa riittävää tukea tälle hankkeelleen, joten hän on palaamassa takaisin siihen vaatimukseen, että kunhan vain panemme täytäntöön kaiken lainsäädännön, joka meillä jo on olemassa tehokkaasti ja täysimääräisesti, niin sitten saamme saavutettua tuon 25 prosentin tavoitteen. No, ehkä. Samalla komissaari kuitenkin toteaa myös, että päästömme ovat pudonneet 17 prosenttia 90 vuoden tason verrattuna. Eli 17 prosenttia on jo saavutettu, sitten 25 tai enemmän pitäisi saada. No, tekin saatte Jacqueline McLeodin kirjeen Euroopan ympäristökeskuksesta, ja siinä todettiin, että kolmannes niistä päästöistä, jotka on saavutettu, on seurausta viime vuosien taloudellisesta taantumasta. Joten kehitys ei ole ollut läheskään niin hyvä kuin komission jäsenyt väittää, vaan todellinen vertailuluku oli 12 tai 13 prosenttia vähennystä vuoteen 90 verrattuna. Sitten meillä on tämä parlamentin tehokkuustavoite 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Ja tähän mennessä näyttää siltä, että onnistumme parantamaan energiatehokkuuttamme vain, 5, äh, vain 9 prosenttia vuoteen 20 mennessä. Energiakomissaari on todennut, että hän voi ajatella sitovaa energiatehokkuuslainsäädäntöä, mutta vain jos sitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa jäsenvaltioille, joten lähivuosina tällaisia sitovia tavoitteita ei todellakaan ole luvassa. Tämä ei kerro kovin hyvää komission dynaamisuudesta tässä asiassa. Komission jäsen totesi, että hiilen hintaa pitää nostaa, ja se on kyllä totta teollisuudelle on annettava kannusteita vähähiilisen tekniikan suuntaan, mutta ei ole nähtävissä, että komissio tai edes neuvosto haluaisi tukea tämän suuntaista sitovaa tavoitteiden asettelua, joten komissiolla ei ole kovin paljon toimintamahdollisuuksia tässä – mutta mikä se hiilen hinnan kohotus sitten olisi, korotus olisi? Aiotaanko se nostaa peräti 20 euroon tonnilta, kun taas useimmat ovat sitä mieltä, että 30 euroa olisi se hinta, jolla olisi jotain merkitystä. Komissio ehkä olettaa, että lähivuosien huima talouskasvu nostaa hintaa kysynnän kasvaessa kuin itsestään. Mutta haluaisin kyllä komissiolta jonkinlaista ennustetta tästä kysymyksestä. Euroopan sähkösektori puolestaan on laatinut oman tiekarttansa vähähiilisen tekniikan kannalta 2050 vuoteen mennessä. Ja nykymeiningillä sitä ei saavuteta, sillä hiilen hinta on liian alhainen ja sähkö on liian halpaa kaikkialla maailmassa tällä hetkellä kannattavampaa kuin vaikka tuulivoimalan rakentaminen on hiilivoimalan rakentaminen valtion tukien avulla. Esimerkiksi Saksassa ja Pohjois-Euroopassa kehityssuunta on kyllä ihan, tai siis tämä valtion tukiasia tukee myönteistä kehitystä, mutta ei se ole järkevin tapa pitkän päälle. Komissio perustaa suurimman osan työhönsä sellaiseen öljyn hintaennusteeseen, että barreli maksaisi 105 dollaria vuoteen 2020 mennessä. Mutta tämänhetkinen hinta taitaa olla jo 137 dollaria tai jotain sellaista, eli huomattavasti suurempi kuin komission ennusteessa, eikä se näytä olevan laskemassa. Saksan ympäristöministeriön äskettäisen kertomuksen mukaan – Tarvitaan paljon investointeja puhtaaseen teknologiaan, sillä niistä on kaikkinaista hyötyä talouden kannalta ja pystymme kilpailemaan esimerkiksi Kiinan kanssa. Jos emme investoi tällä tavalla, niin sitten Euroopasta tulee takapajolla tässä suhteessa. Meidän on korostettava taloudellisia argumentteja tässä asiassa kerrankin. But, uh, niin, kiitos Chris Davis. Olet yhteisesittelijänä tässä, mutta pyytäisin, että muut käyttävät vähän lyhyempiä puheenvuoroja. Sitten Miroslav Utski. Děkuji vám, pane předsedo. Já využiju té možnosti. A... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä käytän tilannetta hyödykseni ja aion puhua tsekkiä. Me olemme kuulleet tässä useita argumentteja. Olen useimmista samaa mieltä myös. Nyt haluaisin vain selittää, minkä tähden nämä asiat oikeastaan ovat toisin perin. Vaikka tietenkin kiittelen esittelijää, mutta en näe tässä viitettä globaaleihin päästöihin, EUn osuuteen globaaleista päästöistä – millä tavoin me voimme vaikuttamaan ja mitä muut maat voivat tehdä. Jönsen mainitsi Yhdysvallat eh, ja sen, mitä Yhdysvallat voisivat tehdä, jotta ne vähentäisivät päästöjä, jos heillä olisi eh, vastaava lainsäädäntö. Minua harmittaa kovasti ja kuulin täysistunnossakin, että meidän pitää olla kunnianhimoisempia, koska Kiina on puhunut 40 prosentista 2020 mennessä. Toivottavasti kaikki tietävät, että tässä menevät puurot ja vellit sekaisin. Kiina lupasi että se vähentää suunnitelmaansa lisätä 200 prosentilla ja sitten vähentää 40 prosenttiin. Eli 2020 Kiinan vaikutus ilmastonmuutokseen olisi plus 160 prosenttia päästöinä vaikka me Euroopassa vähentäisimme päästöjä sadalla prosentilla, se ei vaikuta päästöihin, koska muut maailmassa eivät tee yhteistyötä. Minä olen osallistunut neljään viime ilmastokonferenssiin. Me olimme toiveikkaita siitä, että saataisiin järkevä kompromissi. Voisimme puhua kehittyvien, kehittyvien talouksien edustajien kanssa, mutta tiedämme, että lopputulosta ei saatu aikaan. Me voimme olla kunnianhimoisia ilmastonmuutostavoitteissa, mutta emme me mitään saavuta me voimme saavuttaa ainoastaan talouden tasolla, taloudellisissa kannustimissa ja tekijöissä, Euroopassa meidän pitäisi vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja meidän pitäisi stimuloida Euroopan teollisuutta, mutta äh, emme ne pärjää tässä. Olen jo kuusi vuotta kuunnellut sitä, miten uusi teknologia lisää työllisyyttä Euroopassa, mutta työttömyys on vain nousussa Euroopassa. hallinnollinen, hallinnolliset toimet edistää uusiutuvia eh, energiamuotoja on johtanut ainoastaan 20 prosentin nousuun eh, sähkön hinnassa eh, liikeyrityksille ja 40 prosenttia nousua kotitalouksille. ja e, sama pätee myös aurinkovoimaan. Minun mielestäni tämä ei ole mitenkään e, järkevä suunnitelma. Ei niin järkevä kuin me e, päätösvaiheessa arvelimme. Tähän voisi lisätä jotakin kansainvälisestä yhteistyöstä ja siitä, mitä Eurooppa voi realistisesti tehdä. Kaikki niin sanotut riippumattomat tutkimukset ja selvitykset joissa sanotaan, että vähähiilinen talous vie meidät globaaliin mm, talous, talouden eturintamaan. Se on vain paperilla totta. Me tiedämme, että Eurooppa on häviämässä suhteessa muihin maihin, kun puhutaan maailmanlaajuisesta kilpailusta. Meidän pitäisi vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja vähentää päästöjä, mutta ei tässä äh, pidä äh, antaa kuoliniskua Euroopan teollisuudelle. Oliko tämä tsekkiä vai puolan kieltä, mitä puheenjohtaja sanoi, tsekkiäkö? Eli mitäs, äh, mitäs tsekiksi sano, miten sanotaan kiitoksia? Sabine Wiertz on seuraavana. Hän ei olekaan paikalla, mutta Rossi on paikalla. Sì, grazie Presidente. Beh, siamo all'ennesimo pacchetto clima. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on nyt ties kuinka mones ilmastopaketti. Ajateltiin aikaisemmin, että ilmastonmuutos aiheuttaa maanjäristyksiä. On joitakin, jotka ovat sitä mieltä, että hiilidioksidipäästöt, jos niitä muutetaan 30 prosenttia 20, prosentin sijasta vuoteen 2020, niin siitä on apua. No jokainen voi omaa mielipidettään puolustaa ja nyt me olemme jo lähellä 20 prosenttia. Me voimme eh, päätyä siihen eh, sitä varten, että kriisin vuoksi monet yritykset ovat sulkeneet ovensa tai muuttaneet pois. Eh, ei tämä luo työpaikkoja lisää, vaan päinvastoin. Ja työnantajat Euroopassa uskovat, että se on todisteena työpaikkojen luomisesta, mutta uskon, että tämä voidaan vahvistaa. Aina esitetään sellaisia tutkimuksia, jotka tukevat niiden mielipiteitä, jotka sanovat, että jos energiahintoja nostetaan, niin tulee lisää työpaikkoja, mutta sitten on vastakkaisia tutkimuksia, jotka sanovat suorastaan päinvastaista. Haluaisin, että selitätte meille, miten yritys, joka saastuttaa, miksi sen pitää sulkea ovensa ähm, ja äh, kun se ei noudata sääntöjä ja sitten se muuttaa kolmanteen maahan. Eikä siellä edes saavuta tätä 20 prosentin, äh, saatika 30 prosentin äh, tavoitetta. Ja jos muutetaan Kiinaan, niin vaikka 170 prosenttia saattaa tulla lisäsaastutusta. Miten tämä voidaan oikeutettuna esittää maailmanlaajuisella tasolla, jos täällä Euroopassa yrityksiä suljetaan sitä varten, että täällä on liian tiukat vaatimukset ja sitten nämä Yritykset voivat eh, muuttaa kolmanteen maahan ja siellä saastuttaa 170 prosenttia ja sitten he väittävät, että tämä ei kosketa ympäristöä lainkaan. Jos 170 prosenttia saastuttaa Kiinassa tai Italiassa tai Sveitsissä tai eh, Yhdysvalloissa, niin ongelmahan on sama. Täytyy selittää minulle, että mitä, miten tämä oikeutus on, jos ajatellaan, että Kiinassa olisi samanlaiset säädökset kuin Italiassa, niin se ei ole paha, mutta jos sitten Euroopassa näitä sääntöjä annetaan, niin teidän täytyy selittää minulle, miten tämä maailmanlaajuisesti toimii. Ja muistutan Busekin puheenvuorosta, siis puhemiehen puheenvuorosta, että ei tarvitse esittää mitään kalliita tutkimustuloksia, vaan hän sanoi, että Kiinan kanssa oli virallinen tapaaminen – jos, jonka mukaan vuoteen 2020 energiantuotanto tuotanto kaksinkertaistetaan. Ja kuitenkin säilytetään vaatimukset. Miten voitte selvittää sen minulle, että kaikki Euroopassa voisivat paremmin, jos saastuttamista kuristetaan, vähennetään? Kyseessä on se, että siirrytään punaiselta vihreään ja jos ajatellaan, että Kiinassa tai Yhdysvalloissa – saavutettaisiin 17 prosentin alennus vuoteen 2020, mutta huomatkaa, että eh, se on vuoden 2010 tulosten pohjalta, ei vuoden 1990 niin kuin meillä. Komission täytyy nyt eh, selvittää minulle vielä yksi kemiallinen ihme, eh, joka on sivulla 11, eli komissio sanoo, että jos saavutetaan 30 prosentin vähennystavoite, niin meillä on vähemmän järjestelmiä, joissa vaaditaan, että rikkiä ja raskasmetalleja pitäisi vähentää. Komission pitäisi tämä kemiallinen ihme nyt minulle selittää, että miten se oikein toimii. Tai sitten komission ei pitäisi sitä kirjata. Jos me saavutamme 30 prosenttia, niin silloin se merkitsee sitä, että niin ja niin monta yritystä suljetaan. Tietenkin myöskin muut päästöt silloin vähenevät, hyväksyn sen, mutta jos nämä yritykset jatkossakin tuottavat, niin kertokaapa, miten tämä saavutetaan ja miten pystytään muita saastuttavia teollisuuden aloja vähentämään. Ja sitten yksi asia on tärkeä. Eli terveyskysymys. Esittelijä puhui siitä, että siitä saavu, sillä saavutettaisiin terveydelle suuria etuja, jos saavutetaan 30 prosentin tavoite. Miten tämä on mahdollista? Toistan vielä kertaalleen, että jos muut maat saastuttavat ja saastuttavat vielä enemmän, niin miten sen saavutamme? Jos vaikka Eurooppa suljettaisiin pois tästä, ja Kiina tuottaisi yhä edelleen, niin meidän päästöalennuksemme olisivat hyvin paljon pienempiä, jos sähkö poistettaisiin Euroopasta kokonaan, eikä olisi edes kynttilänvaloa, eli nolla Eurooppa häviä. Kiina toimii niin kuin, jatkossakin niin kuin nyt ja silloin saastuttaminen lisääntyisi. Kertokaapa minulle, että Miten nyt eh, terveystilanne olisi parempi? Me tiedämme, että jos koko Eurooppa sulkeutuisi, niin pelkästään Kiinan ansiosta koko saastuttaminen vain lisääntyy. Miten se on mahdollista? Kiitoksia, Rossi. Ja sitten valiokunnan jäsenenä minä olen myöskin asettanut itseni tähän puheenvuoropyytäjien listalle ja nyt puhutaan tiedonannosta 20 prosenttia, mutta meillä on vuoteen 2050 tiekartta ja siinä puhutaan 80 prosentista. Eli minä uskon, että koko tämä keskustelu, jota käydään, niin sitä pitäisi käydä toisella tasolla sen pitäisi olla sillä tasolla, että Euroopan talousmalli ja myöskin meidän yhdyskuntiemme eh, siirtyy sellaiseen toimintaan, jossa on vähähiilistä toimintaa. Ja kysymys herää, että voidaanko tästä ongelmasta, tästä haasteesta saada Euroopan puolesta mahdollisuuksia, jos työpaikkoja ja työttömyyttä verrataan ja sanotaan, että meillä on korkea työttömyys, niin silloin juuri nämä investoinnit energiansäästöön, energiajärjestelmien muutokseen saattaisivat olla mahdollisuus. Ja juuri EUn sellaisilla alueilla, joissa ei ole teollisuuskulttuuria, mitään suuria teollisuuslaitoksia. Eh, minä uskon, että Keskustelun pitäisi mennä siihen suuntaan, että ilmastonsuojelu on ekologinen aihe, mutta teollisuuspoliittinen, mutta siitä on tullut jo teollisuuspoliittinen aihe. Oikeastaan meillä on maailmanlaajuinen kilpailu USA, Eurooppa, Aasia, Kiina pyrkivät keksimään uusia teknologioita, mutta käyttämään niitä myöskin. Minusta tämä on se varsinainen aihe. Ja sitten tämä 20 tai 30 prosenttia ovat symbolina sille, että saavutammeko sen, olemmeko me tässä esitaistelijoita vai taannummeko. Ja jos ajatellaan asiaa, josta keskustelimme, niin tähän mä ei ole pelkästään ilmastopoliittinen, vaan myöskin talouspoliittinen ja teollisuuspoliittinen kysymys nyt, kun menemme uuteen kasvuvaiheeseen, uuteen investointivaiheeseen ja mm, se, sitä myötä, sen myötä uusiin päästövaiheisiin. Haluaisin tässä, kun Rossi puhui teollisuudesta, joka siirtyy Kiinaan, niin haluaisin mainita, että meidän ilmastopakettimme tämän päästökauppajärjestelmän, ETS-järjestelmän kautta, niin se perustuu 40 prosenttiin, eli 60 prosenttia päästöistä on päästökauppajärjestelmän ulkopuolella. Siksi tässä varmasti on tiettyä potentiaalia, jota yksinkertaisesti pitää käyttää hyväksi. Ja sitten lopuksi tämä päätös on kuitenkin strateginen merkitykseltään. Jos ajatellaan, että Envi tekee päätöksen siitä, että pidetään kiinni 20 prosentista – niin tämä viesti suurelle yleisölle, niille, jotka ovat kiinnostuneita ja toimijoille, niin minusta se ei ole hyvä viesti. Me olemme tässä valiokunnassa ja myöskin täysistunnossa sanoneet, että Euroopan pitäisi olla johtavassa asemassa ja että me saavutamme myöskin 30 prosenttia. Me olemme sitä tarjonneet ja me olimme valmiita sen saavuttamaan. Ja nyt tulee se hetki, jolloin meidän pitää myöskin toimia. En voi kuvitella, että envi menisi takaisinpäin, kun nyt jo kaksi kertaa on päätetty 30 prosentista. Nyt kun kyseessä on konkreettiset asiat, jos me ryhtyisimme tässä menemään takaisinpäin ja sanomaan, että ei tämä oli väärin, että pyritään 20 prosenttiin kaiken sen jälkeen, mitä olemme kuulleet, ja mehän olemme jo 17,3 prosentissa vuonna 2011, niin tässä ei ole enää paljon saavutettava. Täällä oli voittajakeskustelu uusiutuvien energialähteiden kansallisista hankkeista. Me olemme jo 21 prosentissa. Jos nyt ajatellaan, että mitä 27 maata on luvannut, niin tämä lisääntyy juuri nyt tämän Japanin shokin jälkeen, niin painostetaan sen suuntaan, että investoidaan tähän. Eli uskon, että me saavutamme tämän tavoitteen ilman, että teollisuus vaeltaisi Kiinaan. Me voimme modernisoida ja jos ajatellaan talouden kehitystä Euroopassa. Minä halusin tästä aiheesta myöskin omat mielipiteeni esittää. Peter Liise. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin olen kiitollinen siitä, että kukaan tässä valiokunnassa ei vakavissaan ole kyseenalaistanut tähänastisia ilmastotavoitteita Japanin viimeaikaisten tapahtumien jälkeen, toisin kuin Itressä eilen tapahtui. Meidän on varmistettava, että Euroopan ilmastotavoitteita ei korjata alaspäin sillä ilmastonmuutos on edelleenkin otettava hyvin vakavasti. Japanin katastrofi on erittäin huono asia ja olen itsekin tarkistanut ydinvoimakantaani viikonloppuna, se täytyy tunnistaa. Kuitenkin meidän täytyy kiinnittää erityisesti huomiota fossiilisten polttoaineiden käyttöön ja sen vähentämisen. Ja vastaus tähän kysymykseen on uusiutuva energia ja energiatehokkuus. Kysymys siitä, miten pian 20 prosentin tavoite on asetettava sitovaksi, on nyt noussut uudestaan keskusteluun. Viime viikkoina komissio ja neuvosto ovat olleet jotakin mieltä tästä asiasta, mutta sen vastauksen on oltava nyt jatkossa erilainen ja sitovuus on toteutettava hyvin nopeasti. Sitten tämä 20 prosentin tavoite. Valiokunta näyttää jakautuneen tässä asiassa, kuten oikeastaan kaikki muutkin unionin toimielimet ja jäsenvaltiot. Me tiedämme, että päätökset on tehty hyvin niukalla enemmistöllä näissä asioissa, ja olisi aikamoista arpapeliä sanoa, että no minä olen tätä mieltä ja, ja voi käydä tosin näin tai näin, ja parlamentti ei voi, parlamentin on hyvin vaikea muodostaa vahvaa kantaa tässä asiassa. Suuret jäsenvaltiot, kuten Saksa, Ranska, Iso-Britannia, ja myös ystäväni Norbert Röttgen on vaatinut 30 prosentin tavoitteeseen siirtymistä, mutta tämä ei suinkaan ole mitenkään selvä asia. Jotkin jäsenvaltiot vastustavat ilmastotavoitteen korottamista selvästi. Ilmastokeskustelu jakaa kaikkia toimielimiä ja monia asiasta vastaavia tahoja. Siksi teen nyt sellaisen esityksen, että pyrimme eteenpäin tässä keskustelussa. Me voimme seuraavat kolme vuotta keskustella siitä, että olisiko se tavoite 20 vai 30 prosenttia, mutta ennen kaikkea meidän on pyrittävä kompromissiin. Se, mitä minulla on mielessäni, ei mielestäni ole mikään, mikään vaatimaton kompromissi, vaan ehdotan, että meidän pitäisi nyt nostaa EUn ilmastotavoite, vähennystavoite 20-25 prosenttiin. Ja sitten jos muissa valtioissa tapahtuu lähiaikoina enemmän kuin tähän asti on tapahtunut. Meidän pitäisi unohtaa tämä vanha tavoite ja katsoa, että mitä uusia vaihtoehtoja tästä avautuu. Voitaisiin siis päättää 25 prosentista ja sitten miettiä sitä, mitä siinä tilanteessa tehtäisiin, jos nähtäisiin, että 30 prosenttia voisi olla mahdollinen. Pääargumentteja on neljä. Ensinnäkin Eurooppa ei ole yksin tässä tilanteessa. 2007 vuonna, kun nämä tavoitteet päätettiin, siitä lähtien on joissakin kynnysmaissa tapahtunut kansainvälisellä näyttämöllä parannuksia. Esimerkiksi Brasilia on kohta yksi maailman viidestä suurimmasta kansantaloudesta, ei siis mitenkään merkityksetön maa tässä tässä suhteessa ja siellä on, on ehdotettu lähes 40 prosentin vähennystä. Äh, Brasiliassa siis melkein 40 prosenttia, Meksikossa 30 prosenttia. Kiinassa tilanne on hankala, mutta ei suinkaan mustavalkoinen. Kiina investoi hyvin paljon ja on aivan mahdollista, että lähikuukausina myös kansainvälisissä neuvotteluissa se ottaa konstruktiivisemman asenteen kuin tähän asti. Me haluamme siis saavuttaa myös kahden asteen tavoitteen ja muut maat eivät ole niin keskittyneitä tähän tavoitteeseen. Mielestäni on siis hyviä syitä siihen, että emme sitoutuisi 30 prosentin tavoitteeseen. 17 prosenttia on jo mainittu täällä. Itse asiassa olemme varmaan lähempänä 20 prosenttia tässä suhteessa mutta 20 prosentin tavoite ei suinkaan ole mikään vallankumouksellinen tavoite. Nykytilanne huomioon ottaen jopa suurempi vähennystavoite olisi mahdollinen. Miroslav täällä totesi, että työttömyys nousee. Saksassakin on tehty paljon virheitä ja ehkä niitä tehdään parhaillaankin, mutta kuitenkin siellä työttömyys on laskussa ja se johtuu myös uusiutuvan energian kehittämisen. Komissio sanoi, että 25 prosenttia pitää olla pitkän aikavälin tavoitteemme ja komissio on todennut, että se olisi mahdollista ehkä myös ilman, että päästökauppaa terävöitetään. Energiapolitiikka on nyt asetettava etusijalle, sillä komission mukaan yksin sillä voidaan saavuttaa 25 prosenttia. Nyt se olisi siis ensimmäinen askel ja sen jälkeen voidaan sitten miettiä sitä, Mahdollistaako kansainvälinen kehitys 30 prosentin tavoitteen? <laughs> Good. Thank you, Peter No hyvä, kiitoksia Peter Liise. Ei me täällä sodita, vaan me vaan keskustelemme, vaihdamme mielipiteitä. Tässä kohdin saanen toivottaa tervetulleeksi entisen eh, valiokunnan jäsen. Te olitte Dyke Aisma Alankomaista vuodesta 1994-1997 tässä valiokunnassa jäsenenä. Te olitte äm, luotsipalvelun edustaja. Tervetuloa tänne keskustelemaan ilmastostrategiasta ja toivotan tervetulleeksi myöskin Konstantse Krelin vierailijaryhmän, äh, joka kuuntelee meitä sydämellisesti tervetulleeksi. Tuloa. Ja sitten Vittorio Prodi seuraavana. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minun mielestäni tämä äh, keskustelu on hiukan äh, hämmentävä. Me, tässä on nyt esitetty kysymyksiä, jotka eh, noudattelevat hiukan eri logiikkaa. Me puhumme siitä, onko nyt hyvä ajatus siirtyä 20 prosentin tavoitteesta 30 prosentin tavoitteen eh, päästövähennyksissä. Mutta edelleenkin eh, puitteistona on päästökauppajärjestelmä. Me puhumme siis kansainvälisestä sopimuksesta – jota pitäisi tarkastella. Ehkäpä tässä voitaisiin siirtyä sitoviin järjestelmiin. Komissio ehdottaa yhteiskuntaa, joka on hiilivapaa 2050 mennessä, ja se antaa ehdotuksia, jotka menevät 80-95 prosenttiin päästövähennyksissä. Nyt tämän asiakirjan ja noiden ajatusten erona on se, että komissio sanoo, että tämä asia voidaan hoitaa joka tapauksessa, mutta olisi hyödyksi, että maksetaan nämä vähemmän fossiilisista polttoaineista tai niistä olisi vähän haittaa ja muita etuja olisi myös ja totta kai me voisimme hyväksyä vähähiilisen yhteiskunnan asian. Voisimme sen hyväksyä omasta tahdostamme, se ei muuta tätä kokonaisajattelua. Jos me siis voimme mennä itseksemme asiassa eteenpäin, niin voimme tarkastella asiaa eri tavoin, nimenomaan kasvihuonekaasupäästökysymystä, koska me voisimme käyttää eri argumentteja erillään päästökauppajärjestelmästä. Esimerkiksi äh, hiilipäästövero, äh, jossa olisi ikään kuin äh, hyvitykset rajalla. Ja siinä noudatettaisiin eri toimintamalleja niille, jotka käyttävät samaa tasoa kuin me. Ennen kuin menemme eteenpäin tässä skenaariossa, jossa mietimme, että menemmekö 20 prosentin tavoitteesta 30 prosenttiin, niin, niin sanon tämän erityisesti esittelijälle. Erittäin mielelläni keskustelen asiasta hänen kanssaan. Minun mielestäni meidän pitäisi miettiä sitä, että ymmärtäisimme, yrittäisimme ymmärtää yhdessä komission kanssa, mikä olisi se oikea logiikka, joka pitäisi hyväksyä, koska kokonaistilanne 20, eh, 2050 mennessä, eh, siinä meidän pitää olla johdonmukaisia. Tässä näin kaksi lähestymistapaa, jotka saattavat olla toisilleen vastakkaisia, koska näissä käytetään eri logiikkaa eh, sekä ajatellen energian tuotantoa että kasvihuonekaasupäästöjen rajoitusta. Eli tämä on asia, joka pitää sopia ennen kuin mennään eteenpäin. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä jo sanottiin aika paljon, mutta Peter Liisen puheenvuoron johdosta minun mielestäni pitäisi mennä 30 prosenttia ehkäpä pidemmällekin kun katsotaan nyt, mitä tapahtuu Japanissa, se tarkoittaa, että energiakartta menee aivan uusiksi. Tämän jälkeen mikään ei ole entisellään ajatellen ydinvoimaa ja planeetan herkkyyttä ympäristökysymyksissä, olipa kyse sitten ydinvoimasta tai ilmastonmuutoksesta. Mikään ei ole ennallaan Tämä osoittaa koko ihmiskunnalle, mitä tapahtuu, millaisia draamoja tapahtuu silloin, kun ei oteta huomioon meidän elintärkeitä kysymyksiämme, ympäristökysymyksiä. Kaikki, jotka haluavat sellaisen kehitysmallin, jossa uudistuvalla energialla on äh, keskeinen sija, äh, niin kuin äh, esittelijä sanoi, että tässä saadaan myös hyötyjä ja tässä on selkeä avaus tälle. Me olisimme täysin vastuuttomia, jos emme käyttäisi tätä hyödyksemme. Päinvastoin kuin mitä Itressä sanottiin, tämä on erittäin otollinen hetki sille, että nyt on todella kiire saada aikaan paketti ja asettaa toimintamme uusille raiteille. Näin voimme toimia niin, että pitää mennä poispäin ydinenergiasta ja öljyn käytöstä ja saadaan kehitettyä myös kehitys- ja talouskysymyksiä samalla. Ja minun mielestäni on erittäin otollinen hetki investoida näihin. Ja meidän valiokuntamme on tässä asiassa täysin päätösvaltainen, että mennään tälle tielle. Kansalaiset voivat vain hyväksyä. Me haluamme kaikki toivoa ja me haluamme pääsytien tästä tilanteesta ja tällä tavoin voimme sen tehdä. Kiitos. Kiitoksia, Karl Slyter. Sure. Kiitos paljon, Joe. Olet jo ilmeisesti osoittanut kompromissihalukkuutta alkuperäisen lausuntoon lähden, äh, nähden tai mietittyön lähden, sillä, sillä me vihreäthän toivomme mahdollisimman suuria tavoitteita. Tällä voitaisiin myös ratkaista innovointi tavoite. Jos otetaan 40 prosentin tavoite ilmastoasiassa, niin saavutetaan myös innovaatiotavoitteet. Työpaikat lisääntyvät samalla. Jos haluamme saavuttaa työllisyystavoitteen käyttämällä kasvua tavoitteen saavuttamisen välineenä ja haluamme saavuttaa myös vähennystavoitteen, päästövähennystavoitteen. Tarvittaisiin kolmen, neljän prosentin kasvu ja saman verran vähennystä sitten päästöissä vuosittain. Tämä takaisi meille joka vuosi 5-6 prosenttia paranevan resurssitehokkuuden ja kun nyt ajatellaan komission energiatehokkuustavoitteita, niin jos niissä pysyttäisiin, niin kymmenessä vuodessa saavutettaisiin vain 10 prosenttia resurssitehokkuuden paranemista, ehkä 15, jos oikein hyvä tuuri kävisi. Itrellähän on vastuullaan osa tämän mietinnön asioista ja meidän on saatava aikaiseksi enemmistö omille, omille tavoitteillemme ja meidän on pyrittävä tavoittamaan kaikki nämä tavoitteet, päästövähennykset, työpaikkojen lisääntyminen ja ainoa keino siihen on tehdä energiasäästötavoitteista sitovia. Se on paras tapa ja myös nopein tapa saavuttaa molemmat tavoitteet. Meillähän on edessä energiakriisi, kun kyseenalaistamme sekä ydinvoiman että fossiiliset polttoaineet yhtä aikaa, joten tarvitaan erittäin voimakkaita energian, pääst- energian vähe- käytön vähennystoimenpiteitä. Ja tämä on samalla paras tapa luoda työpaikkoja, sillä uuteen tekniikkaan, energiatekniikkaan sijoittaminen luo paljon enemmän työpaikkoja kuin typeriin fossiilisia polttoaineita tai ydinpolttoaineita käyttäviin voimaloihin investointi. Meidän on todettava tämä asia meidän omassa asiakirjassamme, sillä Itrellähän on tästä asiasta osaltaan vastuu, mutta mielestäni 30-40 prosenttia olisi sellainen tavoite, johon meidän pitäisi pyrkiä. Rossi on jo ehtinyt poistua paikalta, mutta sanoisin niille, jotka sanovat, että 30 prosenttia on todella paljon, se on vaikea saavuttaa ja siitä olisi kielteisiä seurauksia. Minä en kyllä ymmärrä, miten EU voisi perustaa turvallisuutensa sille, että tänne tuodaan öljyä tai kaasua diktatuureista eri puolilta maailmaa, sillä näinhän siinä käy väistämättä, jos emme nopeasti vähennä fossiilisten polttoaineiden käyttää. Me olemme riippuvaisia diktatuureista, eikä oikein ymmärrä, miten sitä voitaisiin pitää hyvänä ulkopolitiikkana tai eri, energiapolitiikkana tai turvallisuuspolitiikkana. Tässä keskustellaan siis myös turvallisuudesta ja se, että vähennämme riippuvuuttamme tuodusta fossiilisesta polttoaineesta on tärkeä osatekijä tässä keskustelussa. Minäkin haluan esittää tarkistuksen, joka koskee tätä kasvua ja kasvun ja päästövähennysten ja työllisyyden dilemmaa. Myöskin tuontiriippuvuus ja energiaturvallisuus on laitettava mukaan. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta on hyvin vaikea keskittyä tähän tärkeään aiheeseen ajatellen sitä, mitä juuri nyt tapahtuu Japanissa ja kun mietitään, kuinka suuri tämä katastrofi juuri nyt on. Mutta haluaisin kolme asiaa ottaa esiin tässä keskustelussa. Ensimmäinen on, että jos me olemme vakavissamme Äh, pitkän tähtäyksen tavoitteen kanssa, niin ei ole uskottavaa se, että puhutaan 20 prosentista tai 25 prosentista. Mutta minusta meidän täytyy myöskin ottaa oppia aikaisemmasta tapahtumasta. Meillä on ollut kaksi mietintöä, jossa on lisätty joustoa tavallaan teollisuuden kohdalla, kun aika koittaa. Eli että että kun tavoite on saavutettu, eli opin pitää olla se, että kun me asetamme pitkän tähtäyksen tavoitteita Euroopan tasolla, niin emme voi jättää valvonta vaiheita pois aikaisemmin, koska sitten kun ollaan tässä pitkän tähtäyksen kohdassa, niin sitten sanotaan, että mutta me emme ole sitä saavuttaneet, me emme ole sitä tehneet. Meillä pitää olla vakava tavoite, lyhyellä tähtäyksellä ja 30 prosenttia ainakin sen pitäisi olla saavutettavissa. Ja sitten toinen asia, kun me olemme pyrkineet avaamaan neuvottelutaktiikan tällä alalla, niin se on hyvin omituinen, jos ajatellaan kokemusta Euroopasta, ja sitä, mitä muualla yksittäisillä henkilöillä on, kun pyritään vaikuttamaan kansainvälisen tason ilmastokysymyksiin, niin ainoa tapa on osoittaa, että se on mahdollista, että päästöjä vähennetään ja jatkossa kuitenkin on myöskin eh, kasvua ja tasa-arvo. Eli jos ajatellaan elohopeakysymystä, niin me olemme siinä onnistuneet saamaan muut maailman maat kiinnostumaan ja te, toimimaan samalla lailla kuin me. Ja torjunta-aineet ja kemikaalit, niiden kohdalla olemme osoittaneet, että se on mahdollista. Näin me olemme onnistuneet kulkemaan etunenässä ja saamaan toiset mukaan. Tämä koskettaa myöskin ilmastokysymystä. Minä en ymmärrä, että miksi me emme voi tätä kokemusta käyttää hyväksi. Meillä on niin paljon käytännön asioita, joissa me olemme onnistuneet muut vakuuttamaan ympäristökysymyksistä, kun me olemme itse osoittaneet, että käytetään samaa menetelmää. Ja sitten kolmas kohta, jonka haluan sanoa, on, että minä uskon yhä enemmän siihen, että meillä on todelliset ongelmat – jos me haluamme olla kunnianhimoisia, niin meillä on joidenkin teollisuuden alojen kanssa ongelmia. Esimerkiksi jos ajatellaan niiden kilpailutilannetta, teräs, alumiini, sementti. Ehkä meidän pitäisi tehdä enemmän kansainvälisiä alakohtaisia sopimuksia, jotka säätelevät tätä niin että saavutamme sen, mitä Viinissä on sovittu, tai jos se ei ole mahdollista, niin ehkä me voimme ryhtyä VTOn kanssa keskustelemaan siitä, että miten me voimme muotoilla pelisäännöt niin, että ne ovat oikeudenmukaisia. Minä tiedän, että tulli on sellainen asia, mikä pelottaa meitä monia, mutta sitä kysymystä pitää käsitellä. Ei voi olla niin, että terästeollisuus muotoiluu koko meidän ilma, ilmastopolitiikkaamme. Meidän täytyy ajatella myöskin kuinka me voimme olla myöskin monilla muilla aloilla kunnianhimoisia. Kiitoksia. Kiitos Westlund ja sitten Karl-Heinz Florence. Kiitos puheenjohtaja. nyt kun olemme 11. päätöslauselmaa hyväksynyt, jossa puhutaan 30 prosentista, ja lainsäädännössä taas olisi siis sitten 20 prosentin tavoite. Ja jos muut maat ovat halukkaita lähtemään mukaan, niin sitten olisi 30 prosenttia. Tämähän nyt on tilanne. Mutta minua kiinnostaisi se, että missä me olemme Euroopassa, missä me menemme, mitä tekevät EUn jäsenvaltiot 20 tai mahdollisen 30 prosentin tavoitteen suhteen. Jotkut kollegat täällä kannattavat innokkaasti 30 prosenttia tai jopa 40 täysin ehdoitta. Ja sitten joissakin maissa ollaan kaukana vielä 20 prosentista. Minä mielelläni tukeudun tosiasioihin ja siksi puheenjohtaja pitäisin parempana sitä, että emme puhuisi yksinkertaisesti, heittelisi näitä lukuja, että 30 prosenttia ehdottomasti. Se on aika helppo sanoa. Sitten ydinvoimasta luopuminen, sekin on helppo sanoa. Minäkin kannatan sitä, mutta se, miten sitten päästään niihin tavoitteisiin, jotka meitä velvoittavat. Se on minusta se mielenkiintoisempi kysymys. Nyt sitten kun on tämä Japanin katastrofi, niin meidän olisi saatava ne tarvittavat välineet ja aggregaatit, joilla pääsemme näihin 20 tai 25 prosenttiin. Jos Giseli ja Itre puhuvat siitä, että miten saadaan yli 20 prosenttia, niin kuulisin kyllä mielelläni, että mitkä Itren vastaukset tähän olisivat todella. Meidän siis ei pidä jäädä 20 prosenttiin, se on aivan selvää, vaan mennä siitä pidemmälle. Kollega Rossi ei valitettavasti ole enää paikalla. Hän sanoi varmaan kymmenen kertaa, että hänelle pitäisi selittää, että miten tämä nyt sitten oikein onnistuu. No sen mielelläni tässä tekisimmekin, mutta hän ei ole enää paikalla. Työpaikkakysymys, työllisyyskysymys, lisääntyykö työllisyys vai ei. Tässä on kyse vanhoista rakenteista yksittäisissä jäsenmaissa. Minä itse tulen Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa ja siellä työpaikkoja on hävinnyt todella paljon, koska esimerkiksi hiiliteollisuus, terästeollisuus ovat murentuneet ja sieltä on hävinnyt paljon työpaikkoja ja se tapahtuu aivan riippumatta siitä, tai tämä on jo tapahtunut riippumatta vihreästä teknologiasta, joten vihreä teknologia olisi nyt aivan oikea ja hyvä keino luoda lisää työtä. Kestävyys, kestävä kehitys, uusiutuvat energiat ja muut iskulauseet ovat sellaisia, joita ei voi edes tukea riittävästi. Eräs kollega täällä totesi, että 30 prosentin tavoitteessa pitäisi tukea myös muiden toimijoiden tavoitteita. Komission jäsenet, jotka vastaavat näistä asioista, panostavat kyllä kovasti tähän asiaan ja pyrkivät myönteisin keinoin saada, saamaan muutkin kumppanimme sitoutumaan erilaisiin tavoitteisiin. 30 prosenttia, no ehkä se olisi hyvä juttu, mutta en voi luvata, että kannattaisin sitä meidän pitäisi hakea sellaista diplomaattista tietä, jolla me saisimme muut maat sitoutumaan edestään 20 ja sitten voisimme mennä siitä pidemmälle. Rossi, Rossin puheenvuoroon kommentoisin, että talousasiantuntijoita on olevinaan aika paljon tässä talossa, mutta talousasiat eivät ole suinkaan yksinkertaisia. Omassa maassani BASF ja Krupp teräsyhtiöt rakentavat parhaillaan esimerkiksi latinalaiseen Amerikkaan suuria tehtaita, jotka on rakennettu aivan samoilla standardeilla kuin vanhat saksalaiset tehtaat. Tämä vain kommenttina. Kiitoksia Karl-Heinz Florens. Eli meillä on se kutsu, että me voisimme tänne luomuviljelytilalle, jota Karl-Heinz Florens viljelee, niin meillä on kutsu sinne yhä edelleen Matias Grote puheenjohtaja. Tämä on ihan hyvä idea. Täytyy toteuttaa ennen kesälomia vielä. 20 prosentin tai 30 prosentin tavoite, siitä käy selkeästi ilvi, että meidän täytyy tukeutua siihen. Tämä on oma-aloite mietintö ja parlamentti on voittanut paljon, jos me menemme toiseen tai toiseen suuntaan. Silloin meidät otetaan vakavasti neuvostossa ja komissiossa. Jos ei siellä pelikentällä tapella Minusta olisi hyvä idea, jos me myöskin nimettäisimme välineet. Me päätimme jo 30 prosentista sillä e- edellytyksellä, että muut ovat mukana, mutta muut eivät tällä hetkellä ole mukavan, mukana. Kankuunissa päästiin pieni askel eteenpäin, mutta ei sitä toivottua suurta askelta, niin kuin oli toivottu. Me olisimme voineet sanoa, että niin oltaisiin voitu mennä ja esittää 50 prosentin tavoitteen. Uskon, että tulos ei olisi ollut toisenlainen. Ja nyt on kyseessä se, että Euroopan pitää osoittaa, että me emme me pysähdy paikoillemme, vaan menemme eteenpäin. Ja ihan konkreettisesti teollisuusvaliokunnassa juuri, juuri vaadin sitä, että e, uusiutuvien energialähteiden kohdalla tavoitetta pitäisi viedä eteenpäin 40 prosenttiin e, vuodella 2020. Eli me voisimme parlamentissa saada suuren enemmistön sen taakse. Se olisi sitten hyvin selkeä. Myöskin hyvin selkeä tavoite olisi energiatehokkuus. Ja olen myöskin keskustellut varjoesittelijöiden kanssa siitä, että miten me parlamentissa toimimme, kun on kyseessä konkreettinen tavoite oma-aloitteisen mietinnön takana voidaan olla, mutta pitää myöskin esittää konkretiaa. Ja jos katsotaan äh, lobbaajia, niin meidän täytyisi käsitellä myöskin äh, sitä asiaa, että miten kansainvälisellä tasolla mennään eteenpäin. Jos me päätämme 30 prosentista, niin monet äh, kollegat ovat puhuneet hyvinvointitekijästä ja siitä, että yhteisö murtuu, mutta emme me saavuta sillä mitään. Me tarvitsemme eurooppalaista ilmastodiplomatiaa ja myöskin Lady Ashtonin pitää se omaksua. Ja mm, haluan muistuttaa komissiota siitä, että eh, ilmastopolitiikan rakenteen pitää Euroopassa muuttua. Me tarvitsemme tukea ja me tarvitsemme Euroopan ulkopolitiikkaa, mm, politiikan asiantuntija siinä koko ajan, että ah, koko ajan harjoitetaan sellaista ilmastopolitiikkaa, että se johtaa maailmanlaajuisiin tuloksiin ja meidän täytyy ottaa kansainväliset neuvottelut mukaan tähän ja mekanismit CDM. Ähm, Bas Eichhout esitti sen hyvin selkeästi, niitä pitää tutkia tarkkaan, että onko, niin, ovatko ne mielekkäitä, kun se mitä päätimme vuonna 2008, ovatko ne mielekkäitä vai ei, siis kriittinen analyysi. Ja meidän pitäisi varata aikaa itsellemme. Vuonna 2008 meillä oli vähän aikaa ja minä tuin valiokunnassa sitä silloin, että ensimmäisessä käsittelyssä päätettäisiin asiasta, mutta voin kertoa, että muutamat kollegat, jotka eivät ole teollisuusvaliokunnan jäseniä tai ympäristövaliokunnan jäseniä, niin eh, käsinyrkissä he äänestivät sen puolesta, siis käsi taskussa nyrkissä, mutta vuonna 2009 ei saavutettu mitään aina ainakaan Euroopan tasolla, siis sikäli se pitää paikkansa. Nyt meidän pitää pitkään ja perusteellisesti keskustella asiasta. Ei riitä, että jos joku vaatii 20 prosenttia, se on huono, 30 prosenttia, no on niin sun näin, ja sitten joka on 40 prosenttia vaatii, niin se on hyvä. Meidän pitäisi kuitenkin konkreettisesti näyttää, että mihin mikäkin päätyy Äh, siis äh, uusiutuvien energialähtien kohdalla ei ole pelkästään se, että ilmasto hyötyy siitä, vaan että me myöskin äh, saavutamme sitä hyötyä. Ja meidän pitää myöskin selkeästi puhua hiilivuodosta. Kollegat ovat pelokkaita tämän kohdalla. He, kollegat pelkäävät, että työpaikat siirtyvät muille alueille, että suljetaan tehtaita. Meidän pitää nähdä se vaiva, että tarkkaan tutkimme, että mitkä toimenpiteet purevat niin, että ei mennä takaisin fossiilisiin polttoaineisiin. Ja meidän strategiamme, joka meillä tänään jo on, tämä 2020-strategia, sen täytyy olla sopusoinnussa meidän ilmastodiplomatiamme kanssa – ja mitä tulee tähän ehdotukseen ja Peter Liisen ehdotuksen, että ei nyt hajannuta tässä valiokunnassa. Minusta, minä uskon, että se ei vie meitä eteenpäin ilmastopolitiikan alalla, mutta se kysymys 20 vai 30 prosenttia meidän ei pidä kiistellä siitä, meillä on käyty siitä taistelua ja toiset ovat loukkaantuneet siitä ja sitten sen tuloksena on, että parlamentti tulisi olemaan heikko, jos ei sitä hyväksytä. Eli parlamentin pitää vaatia muilta eh, toimielimiltä, että 40 prosenttia uusiutuvia energialähteitä vuoteen 2020 mennessä, eh, eikä tässä saa sekoilla. Kiitoksia. No katsotaan, mitä siitä saadaan aikaan. Ja tämä 30 prosenttiahan vastaa niitä toimenpiteitä ja välineitä, jotka pitää nimetä. Salvatore Tatarella viimeinen puheenvuoro, ole hyvä. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä kysyn valiokunnan jäseniltä ja itseltänikin, että miten saadaan aikaan parhaat tulokset ilmastonmuutoksen torjunnassa. Mietin, voidaanko tämä saada aikaan kaikkien jäsenvaltioiden panoksella tai yksittäisten eristyneiden valtioiden panoksella maailmassa. Tässä on puhuttu Kankunin kokouksen menestyksestä – ja onnistumisesta, mutta jos katsotaan nämä sanallisia sitoumuksia, niin äh, olen samaa mieltä, jos sen sijaan katsoo äh, sitovia sääntöjä, äh, jotka koskevat valtioita. Sieltä ei löydy yhtäkään sellaista sitovaa sääntöä. Pitäisikö meidän sitten luovuttaa? Ei tietenkään. Mutta mitä voimme tehdä? Minun mielestäni Euroopan unionissa me voisimme eh, viedä muuta maailmaa kohti sitovia tavoitteita. Tämä on parasta, mitä voisimme tehdä. Tässä mietinnössä meidän pitää jättää paljon tilaa tälle toimenpiteelle, jossa EU kannustaa muita jäsenvaltioita ryhtymään sitoviin tavoitteisiin, koska tällä tavoin voimme saada aikaan mitattavia tuloksia jätämmekö tämän sitten diplomatian käsiin? Emme tietenkään. Meidän täytyy antaa tästä esimerkkejäkin. Aikaisemmin Euroopassa me olemme antaneet voimakkaan esimerkin 2020 tavoitteilla, mutta meidän pitää pitää jalat maassa ja katsoa ja nähdä, mitä tapahtuu joka päivä maailmassa. Päivän tapahtumia pitää seurata ja ne pitää kohdata. Olennainen puute tässä mietinnössä on, että se on ikään kuin poliittinen mm, ohjelmajulistus. Meillä on tietenkin kaikilla omat ajatuksemme, mutta tämä mietintö vie valiokuntaa kohti radikaalia kahtiajakoa vaikka itse asiassa meidän kaikkien pitäisi yrittää löytää sellainen linja, jonka kaikki voivat valiokunnassa hyväksyä niin, että mietintö menisi läpi tai äh, ainakin lähestulkoon menisi. Kaikki muut tulokset ovat huonoja poliittisesti, joten minä vetoaisin esittelijään, jotta hän pyrkisi vähemmän jäykkään kantaan, ottaisi huomioon enemmän tämän valiokunnan kantoja. Samassa ryhmässä saattaa olla aivan eri, eri näkemyksiä, joten hänen pitäisi olla hyvin avoin poliittisesti valmis kompromisseihin ottamaan muiden ehdotuksia huomioon tässä mietinnössä ei mainita millään tavalla komission kertomusta, eikä siinä mainita myöskään niitä välineitä, joita käytetään niin, että näihin toivottuihin tavoitteisiin päästäisiin. Tässä mietinnössä ei riittävästi oteta huomioon mahdollisia taloudellisia vastareaktioita. Se on liian optimistinen. Ilmasto paranee ja terveys paranee ja samalla saadaan lisää työpaikkoja. E, innovaatiokin tuo mukanaan e, haittoja ja pitää suhtautua varovaisesti näihin haittoihin e, ja miettiä, mitkä olisi hyödyllisiä ja mitkä olisivat hyödyllisiä ja hyväksyttäviä minä annan ehdotuksiani ja kaikki me annamme tarkistuksia esittelijälle, mutta loppujen lopuksi meidän pitäisi saada aikaan hyväksyttävissä oleva kompromissi. Hyvinkin usein tässä valiokunnassa on painotettu liikaa sitä, että parannetaan ympäristöä, ympäristön tilaa ja ilmaston tilaa. Se on tietenkin mahdollista, mutta pitää pitää mielessä, että ympäri maailmaa tapahtuu asioita, jotka tekevät tilanteen mahdottomaksi esimerkiksi Japanissa köyhyys, nälkä, rauha, niiden piirissä on asioita, joihin kiinnittää huomiota. Eli tämä oli siis hyvin rikas keskustelu. Ja nyt me kuulemme komissiota ja herra Good on sieltä. Olkaa hyvä ja sitten sen jälkeen esittelijä. Five minutes, if you Stefan Holt is the name. Thank you. First of all, I would like to... Kiitos. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää ja kaikkia jäseniä tästä hyvin hyödyllisestä mietinnöstä ja mielenkiintoista keskustelusta. Haluan esittää useita kommentteja ja vastata kysymyksiin, joita tässä keskustelussa esiintyi. Puheenjohtaja, te aloitte siitä, että ilmastonmuutos ja ilmastotoimet eivät ole pelkästään ympäristökysymys, vaan hyvin pitkälle myös taloudellinen ja teollinen kysymys. Ja siitä riippuu paljon se, miltä kasvu Euroopassa näyttää jatkossa. Tästä syystä tämä keskustelu on hyvin, hyvin ajoitettu, sillä viime viikolla komissio julkisti tiekarttansa vuoteen 2050 asti. Ja yksi tärkeimmistä valinnoista, joka meidän on tehtävä, on se, että jos kuljemme kohti vähähiilistä yhteiskuntaa, niin kotitalouksiin, kotimaiseen talouteen on investoitava hyvin paljon. Luvut ovat vielä epävarmoja, mutta tärkeää on se, että investointeja ajatellen on tehtävä suuria investointeja esimerkiksi energia-alalla ja rakennusalalla, mutta jos vähähiiliseen teknologiaan investoidaan kunnolla, niin silloin siitä saadaan myös vastaavasti suuria säästöjä energiamielessä ja voidaan alentaa päästöjä. Sitten toinen asia tiekartassa on se, että olemme tarkastelleet sitä, miten pitkälle meidän on mentävä 2050 tavoitteiden saavuttamiseksi. 25 prosenttia päästövähennyksiä omalla maaperällä on tietenkin aika eri asia kuin 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Komissio ei mielellään aseta tällaisia tavoitteita, mutta vaikutusten arviointi osoitti selvästi, että jos lähimmän 20 vuoden aikana tehdään enemmän, niin se kostautuu sitten sen jälkeisellä aikakaudella ja tulee kallemmaksi. Monet jäsenet kommentoivat kansainvälisiä neuvotteluja ja sitä, että siellä on nähtävää enemmän edistystä. Tästä olemme kaikki samaa mieltä ja teemme todella paljon työtä tämän hyväksi kansainvälisissä yhteyksissä. Tämän hetken tilanne on nyt erilainen kuin kolme vuotta silloin, jolloin ilmasto- ja energiapaketti hyväksyttiin. Silloin kyseessä oli yksipuolinen tavoite ja sitoumus siihen, että osoitamme johtajuutta Kööpenhaminan jälkeen. Valtioiden ja hallitusten päämiehet ovat kaikki Cancunissa se, sitoutuneet vähennystavoitteisiin ja EUn esittämät tavoitteet on nyt maailmanlaajuisesti hyväksytty. Ja erityisesti suuret kehittyvät taloudet ovat siirtymässä konkreettisten toimenpiteiden tielle. Ja tämä on aika erilainen tilanne kuin mitä Kioton pöytäkirjan yhteydessä, jossa asetettiin lähinnä kehittyneille maille sitovia tavoitteita. Nyt esimerkiksi Kiinassa, Brasiliassa ja Etelä-Afrikassa luodaan konkreettisia suunnitelmia ja siellä on todella tapahtunut edistystä. Pari päivää sitten hyväksyttiin Kiinan viisivuotissuunnitelma ja siinä selkeästi tuli esille, että Kiina todellakin aikoo toteuttaa käytännön toimenpiteitä ja pyrkii voimakkaasti kehittämään – innovaatioita ja uutta tekniikkaa hyvin monilla eri aloilla. Diplomatia koskeva kommentti täällä esitettiin. Ymmärtääkseni korkea edustaja Ashton on kyllä ulkosuhdehallinnossaan sitoutunut siihen, että, että tästä aiheesta tulee myös yksi ulkosuhdehallinnon tehtävä joten sielläkin ollaan valmiita kyllä panostamaan näihin kansainvälisiin neuvotteluihin. Hiilivuoto ja EUn teollisuuden kilpailukyky. Siinä suhteessa on tärkeää huomata, että ilmasto- ja energiapaketti oli yksi tärke, siinä yksi tärkeimmistä kompromissin aikaansaajista komission ja neuvoston välillä oli se, että meillä oli käytettävissä monia välineitä energiaintensiivisen teollisuuden suojaamiseksi hiilivuodon riskiltä. Meillä on siis keinoja käydä myös epäsuoraa hiilivuotoa vastaan. Toukokuun tiedonannossa todettiin, ja nyt on palattu tähän asiaan tiekartassa 2050 vuoteen asti, on esitetty se kysymys, riittävätkö nämä toimet. On kaksi objektiivista syytä siihen, että riskit olivat pienemmät kuin aikaisemmin, kun hyväksyttiin ilmastopaketti. Yksi oli se, että hiilen hinta on alhainen ja toinen se, että muissa maissa todellakin on otettu, on hyväksytty Kööpenhaminan tavoitteet. Sitten kaksi erityiskysymystä. Kysyttiin ilmansaasteiden roolia tai vaikutusta ilmansaasteisiin. Tämä oli Rossin kysymys. Ilmastonmuutoksen torjuminen tarkoittaa energiatehokkuuden parantamista, puhtaampaa ja vihreämpää tekniikkaa, uusiutuvaa energiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että myös paikallisesti syntyy toisella tavalla ilmansaasteita ja tällä voi siis olla myönteistä vaikutusta ilmansaasteiden hillitsemisessä, mutta toukokuun tiedonannossa on tästä lisää. Sitten Davis kysyi vaikutuksista hiilen hintoihin. Tämä on sellainen asia, jota komission on tarkasteltava tarkemmin. Ja komissio on tähän asti korostanut ja myös tiekartassa on korostanut sitä, että energiatehokkuuden ja päästökaupan yhteispeli on se keskeinen asia. Meillä on kaksi poliittista vaihtoehtoa. Voimme käyttää päästökauppaa, ETS-järjestelmää ja sillä tavoin kannustaa kohti energiatehokkuutta. Ja kesännointi sitten Tämä set aside toimenpide sitten voisi kannustaa suurteollisuutta energiatehokkuuden suuntaan. Sitten toinen asia on tämä 30 prosentin tavoite. Tätä ei ole mukana siinä tiekartassa, mutta se tarkoittaisi sitä, että yli neljä miljardia lupaa jätettäisiin myöntämättä. Ja jos energiatehokkuutta halutaan päästökaupan toimin kannustaa, niin sitten energiatehokkuus on saatava paranemaan eri aloilla. Um, uh, eh, kiitoksia. Eh, aivan eh, selvästi sanoisin, alusta lähtien. En minä halua ylistää sitä, että tässä saavutetaan jokin tavoite. En odota, että tässä tulee radikaalia jakoa parlamentissa. Me käsittelemme tätä, me olemme käsitelleet näitä asioita jo pitkän aikaa ja tämä keskustelu jatkoo. Olen samaa mieltä kollegojen kanssa, että tämä on perustavanlaatuinen keskustelu siitä, mihin talouden pitäisi suuntautua. Tästä keskustelu käydään poliittinen päätös tehdään prosenttiluvusta, mutta minä en odota kiitosta siitä, että asetetaan tämä prosenttiluku. Minun, minun mielestäni järkeilyt sen takana ovat tärkeät, mutta loppujen lopuksi päätetään jostakin prosentista. Odotan kovasti, että tässä saadaan aikaan konsensusta. Tämä ei ole mikään poliittinen manifesti vihreiltä koska meidän puolueohjelmamme ovat paljon radikaalimpia kuin mitä täällä on. Haluaisin, että kaikki ymmärtävät, että minä haluan aina saada aikaan kompromisseja. Tässä puuttuisin kolmeen kysymykseen kansainvälisessä yhteisössä. Kansainvälinen konteksti. Meidän pitäisi lisätä tästä asiasta jotakin ilmastodiplomatiasta myös, koska on olennaista, että koko maailma menee eteenpäin eikä ainoastaan Eurooppa. Siitä huolimatta nyt kun keskustelua käydään, se ne tällä kertaa todellakin muuttuu ja haluan tehdä selväksi, mitä teemme, kun te aloitamme tai asetamme nämä tavoitteet. Kyseessä on myös se, mitä me haluamme saada aikaan Euroopassa, minkälaista taloutta me haluamme kehittää. Ja tietenkin ilmastotavoitteissa muidenkin pitää aivan selvästi mennä eteenpäin, mutta tämän keskustelun ohella on olennaista miettiä, mitä haluamme saavuttaa pelkästään Euroopassa. Ja sitten Kiinasta jos maailmassa on yksi maa, joka hyötyy näistä kansainvälisistä neuvotteluista, se on Kiina. Kiina on nopeasti kasvava talous, väestö kasvaa nopeasti, koulutus lisääntyy. He ovat valmiit näihin neuvotteluihin, koska he tietävät, että on Kiinan hyödyksi, että jumiudutaan neuvotteluissa. Se ei hyödytä Eurooppaa. Jos haluamme pitää tämän kannan, meidän pitää mennä eteenpäin, koska viime vuonna oli selvää jo, että Kiina on ykkönen, kun katsotaan kestävyys indeksiä ja e, Kiina on siellä investoinneissa ykkönenä. He menevät eteenpäin ja e, meidän pitää myös mennä. Ilmastodiplomatia on erittäin tärkeää. Meidän täytyy muistaa, mitä haluamme saavuttaa eurooppalaisina. Ja sitten teollisuus, joka e, muuttaa pois. Minä en usko, että Eurooppa on tässä suhteessa – liittyä. Teidänkin on hyvä muistaa, herra Rossi. Minä olen avoin kompromisseille, mutta meidän pitää tehdä ne argumenttien pohjalta, koska me tiedämme, että ensimmäisellä toisella kaudella eh, on eh, saatavissa niin sanottu wind windfall-hyöty eh, yrityksille ja me tiedämme, että kolmannelle kaudelle on tulossa vapaita päästöoikeuksia. Ne eivät maksa mitään. Ja tälle vuodelle me asetamme eh, suuntaviivat eh, valtion tuille, jolloin teollisuus saa valtion tukea siitä, että lasketaan eh, hintoja, joten minä olen käsitellyt tätä hiilivuotokysymystä myös. Se on tärkeä keskustelu, mutta meidän pitää käsitellä sisältöä ja me tiedämme, että ilmastopolitiikka ei ole johtanut lisäkustannuksiin, vaan windfall-hyötyihin ja voittoihin. Ja lopultakin energiatehokkuus, joka mainittiin useaan kertaan, ja aivan selvästi minä odotan kompromissitarkistuksia, eh, jossa käsitellään energiatehokkuutta, koska eh, se on erittäin tärkeä kysymys tässä. Ja komissio on ottanut esiin sen, että jos se pääsee energiatehokkuustavoitteisiin, silloin ollaan hyvin lähellä jo eh, jäsenvaltion tasolla olevaa 25 prosenttia prosenttia eh, tavoitelukuna. Eh, ja jos haluamme saada aikaan todellista energiatehokkuutta, meidän täytyy sopeuttaa tavoitteet ajatellen ETS ja ei ETS, jos eh, tietty maa investoi energiatehokkuuteen, niin toinen maa voi ostaa sen. Meidän täytyy miettiä sopeutuksia niin, että otetaan huomioon energiatehokkuus. Muuten sanotaan, että vapaaehtoisilla sopimuksilla saamme aikaan energiatehokkuutta, mutta todellisuudessa se ei, saavuta, se ei saa aikaan sitä, että vähennetään päästöjä. Eli olen aivan samaa mieltä energiatehokkuudesta. Jos halua, halutaan potentiaalia käyttää, niin siinä täytyy olla myös tavoitteet. Minä todellakin odotan tarkistuksia. En halua, että tämä parlamentti jakautuu, mutta haluamme, haluan, että keskustelemme tieteellisistä argumenteista ja pääsemme poliittiseen lausuntoon siitä, mihin meidän pitäisi yrittää päästä ja 2050 tietenkin siitä pitää lisää keskustella, mutta 2020 tavoitteet pitää esittää, koska se on poliittisesti tärkeää parlamentille. Emmekä voi, emme voi unohtaa tätä keskustelua. Kiitoksia kovasti. Odotan äh, avoimella äh, asenteella keskustelua. Äh. Kiitoksia, Bas. Minulla on tärkeä tiedote, mutta ehkä työjärjestyskysymys ensin. Linda Mäkevän No, tämä ei ehkä ole tärkeää, mutta kun nyt puhutaan energiasäästöstä täällä huoneessa, lämpötila laskee koko ajan ja ilmastointi täällä puhaltaa viileää ilmaa, ilmaa ja uskoisin, että täällä ei maaliskuussa Brysselissä tarvita tätä viilennystä, vaan voisiko sen kytkeä pois päältä? Uh, I don't know who deal with that, but technician behind us, I hope. Eh, tuolla takana on teknikko, ehkä hän voi hoidella tämän kysymyksen. Eh, Ehkä hän kuuntelee tätä keskustelua. No, kuten sanottua, tärkeä tiedote. Öm, tarkistusten jättämisen määräaika on 24. maaliskuuta kello 12, eikä niin kuin esityslistassa lukee, siis 24. maaliskuuta kello 12. Ja sihteeristö tulee lähettämään sähköposti tiedotteen teille niin, että kaikki jäsenet, jotka eivät ole läsnä, niin he ovat tietoisia myöskin siitä, että tarkistusten jättämisen määräaika on 24. maaliskuuta. Sitten siirrytään seuraavaan kohtaan. Kyseessä on asetuksen 1406-2002 muuttaminen, eli kyseessä on Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisen, perustaminen. Kollega Stas on valmistelija. Ole hyvä, käytä puheenvuoro. Dank u, Karl. Um, ehm, ik denk dat veel van ons nog... Kiitos, Karl. Monilla on varmaan vielä mielessään Erika öljytankkerin kuvat. Sehän upposi Britannian rannikolla ja tämä on ollut alkusysäys siis tälle asetukselle, jota nyt neljättä kertaa tarkistetaan. Ja asetuksella perustettiin aikoinaan sitten tämä EMSA, Euroopan meriturvallisuusvirasto, jonka, pitää, pitää, jonka tehtävänä on parantaa Euroopan meriturvallisuutta. Ja myöskin vuoden 2002 katastrofi osaltaan johti siihen, että EMSalle osoitettiin uusia tehtäviä, esimerkiksi sellaisia välineitä, joita virastolla nyt on käytettävissään katastrofitilanteessa. Virasto on myös tukenut komissiota öljytankkereiden tarkistuksissa. BPn öljynporauslautan onnettomuus Meksikonlahdella oli seikka, johon meidän valiokuntamme ja komission jäsen Öttinger reagoivat hyvin. Öttinger ja hänen kollegansa olivat täällä monta kertaa valiokunnan vieraina. Annoimme, annoimme lehdistötiedotteita ja pidimme asiaa esillä ja keskustelun lopuksi sitten yksimielisesti parlamentissa täysistunnossa hyväksyttiin päätöslauselma, joka koski sitä, mitä offshore-öljynporauslautoille pitäisi tehdä. Yksi suosituksista oli se, että meriturvallisuusvirasto asetusta voitaisiin hyödyntää tässä suhteessa. Nyt meillä sitten on käsillä lausunto, joka annetaan liikennevaliokunnan mietintöön ja tässä sitten alkusyynä on ollut tuo Meksikos, Meksikonlahden katastrofi. Parlamentti on siis hyväksynyt sen, että tätä asetusta pitäisi nyt muuttaa. Tässä on koko joukku tarkistuksia. Ne voidaan jakaa kuuteen ryhmään. Ensinnäkin sellaiset, jotka koskevat EMSA-asetuksen soveltamisalaa. Se pitäisi laajentaa koskemaan offshore-öljynporauslauttoja. Ja sitten osassa tarkistuksista on kyse soveltamisalasta, eli jos se laajennetaan koskemaan myös esimerkiksi maakaasu laittoja, lauttoja, niin se pitäisi ottaa huomioon asetuksessa. Jos soveltamisalaa laajennetaan, niin kuten johdanto-osaan olen lisännytkin, niin jos tätä toimivaltuutta laajennetaan, siitä on seuraamuksia myös talousarviolle – Toinen osa tarkistuksista on sellainen, joka mahdollistaa tarkastukset ja kontrollin kolmansissa valtioissa ja erityisesti Mustalla merellä ja Välimerellä. Ja kolmas osa tarkistuksia on tarkistus 11. Siinä on kyse Clean Sea Netin eli tällaisen satelliittijärjestelmän käytöstä. EMSalla on sellainen käytettävissään ja sillä on tarkoitus paikantaa öljyvuotoja. Clean Sea-nettiä olisi tarkoitus käyttää myös offshore öljy- ja kaasuporauslauttojen yhteydessä. Sitten neljäs ryhmä tarkistuksia liittyy tarkastuksiin ja niiden, niiden tulosten julkistamiseen. Komission tarkastuskertomusten pitäisi siis olla julkisia asiakirjoja, jotka ovat elektronisesti saatavilla. Viides ryhmä tarkistuksia liittyy sitten lupajärjestelyihin. Virastossa on hyvin paljon asiantuntemusta ja sen pitäisi tukea komissiota maaöljyn etsinnän ja hyödyntämisen suuntaviivoille. Sitten kuudes ryhmä tarkistuksista koskee havaitsemis, viraston havaitsemisjärjestelmiä, ja tämä ei koske pelkästään öljytankkereita, siis kyse on paikannusjärjestelmästä, ei pelkästään öljytankkereita, myös, vaan myös muita aluksia koskeva ryhmä. Ja virastolla pitäisi olla tällainen tekniikka käytettävissään. Tässä siis lyhyt esittely näistä tarkistuksista ja minun kannastani Täältä ovat kaikki on melkein hävinneet lounastauolle, mutta toivon, että joku kuitenkin haluaisi kommentoida jotakin. Bart, uh... Kiitoksia Bart. Meillä on hyvin tiukka aikataulu, niin että pyydän, että maksimissaan kaksi minuuttia puheaikaa. PP, EPPn Miko Laite, Linjaa saa puheenvuoron. Um, iš tikrųjų Manau, kad pranešėjo išsakytos mintis. Kėdėksia. Nämä kollegan esittämät ajatukset ovat hyvin tervetulleita, logisia. Hyvä seikka on myös se, että EMTAN, EMSAN toiminnan perustana olevia, oleva oikeusperusta ollaan nyt muuttamassa Tämä liittyy laajemminkin meripolitiikan ajankohtaisiin kysymyksiin. Lausunnon valmistelija on tehnyt hyvää työtä siinäkin mielessä, että viraston pitäisi vastata myös offshore porauslautoista. On hyvä, määritellä eräs käsite. Jos kyse on nimittäin näistä laitoksista, niin onko kyse pelkästään putkistoista vai myös, myös aluksista. Esimerkiksi Itämerellähän kaasua siirretään putken välillä, kaasuputken välillä. Sitten kolmansia valtioita koskeva kysymys, sitäkin olen samaa mieltä. Ei pidä tehdä yhteistyötä pelkästään Norjan ja Islannin kanssa, vaan myös muiden valtioiden kanssa, koska virastolla on tällä hetkellä niin tiukat rajat toiminnalleen, se ei voi riittävästi harjoittaa yhteistyötä muiden valtioiden kanssa. Välimeri ja Mustameri, näihin ei pitäisi rajoittua, sillä kyllähän myöskin Itämeressä on offshore-poraslauttoja. Kiitoksia sosiaalidemokraatit ja Kruute. Kiitoksia. Haluan kiittää Partstersia. Minä uskon, että tämä on hyvä lausunto, minkä hän on laatinut. Ja olen suurimmalta osin myöskin samaa mieltä kuin hän ja voin tukea hänen lausuntoaan. Kyseessä on EMSA ja se, miten tulevaisuudessa voidaan estää ähm, nämä ongelmat ja miten sitten EMESAn valtuutusta voidaan laajentaa ja käyttää hyväksi sen pätevyyttä. Mutta erityisesti liikennevaliokunnassa on herännyt useamman kerran kyse siitä, että voidaanko niin kutsuttua Euroopan rannikkovartiosta perustaa ja pitäisikö sen olla EMSAn alainen. Ja kun hän puhuu nyt tästä, niin liikennevaliokunnassa haluttaisiin EMSAn toimivaltaa tällä alalla laajentaa. Ja ehkä esittelijä, en tiedä onko komissiosta kukaan läsnä, mutta mm, ehkä EMSasta suoraan joku on läsnä, että onko tarkoitus jotakin tällaista toteuttaa myöskin tai käynnistää. Mutta jos todellakin halutaan valvontaa suorittaa, niin minä suun suoraan siellä Alankomaiden rannikolla ja tiedän, mitä toiminta siellä on juuri ajovesillä. Miten siellä pitäisi valvoa eh, ja miten pitäisi ottaa tämä askel eteenpäin, tai ainakin pitäisi käynnistää keskustelu tällaisesta rannikko, eurooppalaisesta rannikkovartiostosta, ja sen pitäisi olla EMSAn puitteissa toimiva. Kiitoksia liberaaleista. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, arvostan kovasti tätä mietintöä. Eh, minulla ei ole paljonkaan siihen lisättävää, puhun nopeasti. Ensinnäkin sanoisin, että eh, tämä öljyporaslauttojen ongelma ei ole kadonnut mihinkään. Minä odotan mielenkiinnolla komission kertomusta tästä asiasta, jota ei ole vielä saatu mitä nopeammin se tulee, sen parempi. Ja toiseksi minä tuen esittelijää sitä, että laajennetaan EMSAn toimivaltuuksia ajatellen saastumista. Me Äänestimme 2010 lokakuussa tästä. Meidän täytyy katsoa eh, myös henkilöstömäärää ja katsoa, että tässä eh, vastataan myös Erika kolme pakettiin. Tässä pitää antaa valtuuksia eh, sellaiselle virastolle, jonka pitää toimia, muuten se ei pysty toimimaan. Lisäksi pyritään kolmansien maiden tarkistuksia lisäämään ja myös niillä alueilla, joissa on öljy- ja kaasun tuotannon etsintää. Ja silloin kun halutaan torjua merionnettomuuksia, erittäin tärkeitä toimintamalleja ja silloin kun haetaan, etsitään öljyä ja kaasua. Kiitoksia. En näe ECR-ryhmän varjoesittelijää Stevensonia tai GUE-ryhmän Ferreiraa niin, että täällä ei ole yhtään muuta varjoesittelijää ja näin keskustelu automaattisesti päättyy. Mutta täällä on myöskin komission jäsen Kristos Muu Pitääkö paikkansa, tähän puhuu komission puolesta? Yes, uh... Good afternoon everybody. Um, uh... Iltapäivää kaikille. Ensiksi haluaisin kiittää esittelijää johdannosta ja hänen esittämistään ehdotuksista. Jos sopii kommentoida, kommentoisin joitakin tarkistuksia. Komission puolesta ymmärrämme, miten herkkä aihe on, kun puhutaan öljynporauslautoista. Siitä syystä me olemme ehdotuksessamme ottaneet mahdollisuuden, että EMSA puuttuu eh, vastaten niihin, siihen saastumiseen, jota tulee tällaisesta toiminnasta. Mutta se, mitä tässä nyt eh, pyydetään tarkistuksina, eh, on se, että mennään vielä pidemmälle ja annetaan EMSalle mahdollisuus tehdä tarkastuksia näillä lautoilla, eli puututaan eh, saastumisen ennalta, ennaltaehkäisyyn. Esittelijä mainitsi, että komissio valmistelee toimintaa tällä alalla ja siitä eh, syystä eh, on vähän kömpelöä pyytää virastoa toimimaan ennen kuin tästä on saatu asiakirjoja. Mainitsisin, että EMSAn tarkastukset muilla aloilla mainitaan oikeusperustassa esimerkiksi luokituslaitosten osalta tai sitten kolmansien maiden laitosten osalta. Me otamme esiin hyvin monimutkaisia kysymyksiä, miten EMSA hoitaa tarkastuksia, tarkastuksia kolmansien maiden osalta. Tästä esittäisin huolenaiheeni komission puolesta ja haluaisin äh, selventää myös muuta, äh, muutamaa seikkaa, jotka liittyvät tarkistuksiin neljä ja kymmenen, koska esittelijä mainitsi, että nykyinen EMSAn äh, valvontajärjestelmä liittyy ainoastaan öljytankereihin, säilyaluksiin. Säily- Äh, mutta mainitsisin, että tähän tulevat mukaan kaikki tietyn äh, tonnimäärän ylittävät alukset. Eli se on jo äh, katettu täällä. Me voimme keskustella tästä kahden keskenkin vielä, mutta haluaisin vielä viittata hänen ehdotukseensa lisää avoimuutta näissä tarkastuksissa, joita EMSA hoitaa. Mainitsisin, että komissio näkee EMSAn panokset, eli tarkastustulokset eh, vahvistaa eh, laitoksen työtä. Eh, tämä on arkaluontoinen kysymys ja komissio voi tällä tavoin viedä päätökseen kuitenkin oman työnsä. Kiitoksia puheenvuorosta. Bart, final words. Kiitos paljon Bart, sitten loppusanat. Ihan lyhyesti puheenjohtaja. Eli parlamentti tuki minua paljon. Komissio oli vähän kriittisempi. Ehkä minun pitää keskustella komission kanssa vielä, jos on oikeudellisia ongelmia. Mitä tulee Pohjanmeren rannikkovartiostoon, niin ehkä todellakin olisi tärkeää käynnistää keskustelu siitä, mutta haluaisin myöskin aika ennakkoon kuitenkin keskustella EMSAn kanssa asiasta. Minä olen valmis keskustelemaan EMSAn kanssa myöskin tästä aiheesta vielä ennen, ennen kuin esitetään tarkistuksia. Ja haluaisin komissiolle myöskin sanoa, että tämä oli hyvin mielenkiintoinen aspekti. Varmasti voidaan ottaa se mukaan. 24. maaliskuuta tarkistusten jättämisen määräaika kello 12 ja 18.19. huhtikuuta kokouksessa äänestetään. Ja sitten toivotan kaikille hyvää ruokahalua ja iltapäivän kokous alkaa täsmälleen kello